Okay. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, aloitetaan aamupäivän kokous. Aloitamme kohdalla 13. Meksikon kanssa käytävien kauppaneuvottelujen tämänhetkinen tilanne. 9. päivä marraskuuta viimeksi keskustelimme tästä aiheesta. Ja meillähän oli myös viime vuonna matka Meksikoon, joka tästä, <clears throat> tästä valtuuskunnasta lähti. Ja sitten tämän sopimuksen viimeinen aikaraja oli 2017 vuoden loppu, eli tämän vuoden konferenssista piti saada aikaan loppupäätelmät, mutta tämä ei nyt ole tapahtunut. Eli edelleen olemme tässä neuvottelumuodissa. Neuvottelut ovat vielä kesken ja totta kai haluamme tietää, mikä on kauppaneuvottelujen tämänhetkinen tilanne. Meillä on Meksikon lähetystöstä vieraita tänään paikalla. Tervetuloa. Ja sitten tietysti tuolta komission puolelta pääneuvottelija Helena König. Tervetuloa. Ensiksi antaisin puheenvuoron Rouva Köönikille ja sen jälkeen sitten pysyvälle esittelijällemme edustaja Rodriguez Pinerolle ja sen jälkeen sitten muille jäsenille. Olkaa hyvä, Rouva König. Thank you very much. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Naiset ja herrat, arvon suurlähettilä, että kuten puheenjohtaja totesi, Meillä on erittäin kunnianhimoinen aikataulu. Toivon mukaan saamme neuvottelut päätökseen vuoden 2017 loppuun mennessä. Tietystikin kumpikin osapuoli on yhtä mieltä siitä, että tämä on kunnianhimoinen tavoite. Tärkeää on, että kumpikin osapuoli neuvottelujen myötä saa korkealaatuisen sopimuksen, josta on hyötyä kaupallisesti kunnakin osapuolelle vielä vuosien ajan. Merkittävä edistystä saatiin aikaan joulukuun neuvottelukierroksella. Edelleenkin on avoimia kysymyksiä. Monia seikkoja saatiin ratkaistua joulukuussa, mutta jotkut avainkysymyksetkin ovat vielä ratkaisematta. Tämä ei ole millään tavalla epätavallista neuvottelujen loppuvaiheessa. Seitsemäs neuvottelukierros käytiin 12-27. päivä joulukuuta Meksiko Cityssä kahdeksan neuvottelulukua saatiin suljettua. Sopimus saatiin aikaan niistä. Jotkut avoimet seikat edistyt myöskin sijoittajien suoja esimerkiksi, julkiset hankinnat. Y- muistuttaisin, että yksi avainpyyntöjä EUn puolella oli se, että Meksiko City ottaisi huomioon myöskin liittovaltion tason ja myöskin osavaltiotason sääntelyn. Hyviä keskustelua käytiin myöskin palveluista. Avoimia kysymyksiä on vielä liittyvät rahoituspalveluihin esimerkiksi ja liikemiesten väliaikaiseen liikkuvuuteen liittyviä kysymyksiä, Mode 4, moduli 4. Tähän liittyy lisäksi sääntömääräinen tietosuoja- ja patenttikysymykset ovat myöskin vielä ratkaisematta. Kaiken kaikkiaan edistys oli erittäin hyvä myöskin uusempien, uudempien neuvottelukujen kohdalla. Esimerkiksi korruption vastainen taistelu voidaan tässä mainita. Yleisesti ottaen palveluiden suhteen saatiin myöskin edistystä aikaan. Kumpikin osapuoli on tehnyt oman neuvottelutarjouksensa. Meillä oli hyvää, mutta hieman hankala keskustelua maantieteellisistä merkinnöistä. Tämä ei varmaan ole mikään yllätys. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia EUn kannalta. Meksikon tavarantuottajilla myöskin oma intressinsä tässä. Jotkut tuotteet ovat olleet Meksikon markkinoilla myynnissä hyvin pitkän aikaa. Tämä kiinnostaa myöskin Meksikoa. Lisäksi keskusteltiin tavaroiden markkinoille pääsyä koskevasta viimeisimmästä tarjouksesta. Hämmästyttävää ei ole, että he ovat innokkaita nyt keskustelun tästäkin nyt, kun loppu alkaa hämöttää. Meksiko Cityssä järjestetty neuvottelukierroksen jälkeen viime vuoden lopulla on jo käyty uudelleen yhteydenpitoa ryhmän välillä. Olimme toissa viikolla Meksiko Cityssä uudestaan ja neuvottelut jatkuvat. GPC kokoonpanossa 5. helmikuuta Meksikon osapuolet tulee Eurooppaan ja 12. huhtikuuta eurooppalaiset neuvottelut menevät Meksikoon. Kuten voitte havaita, neuvotteluaikataulu on tiukka ja kiireinen. Meidän täytyy vahvasti sitoutua siihen, että neuvottelut pyritään saamaan päätöksen niin pian kuin vain mahdollista, mikäli vain mahdollista vuoden alkupuolella. Tarkka aikataulu ei ole vielä määrätty, mutta Haluaisimme kyllä saada tämän päätöksen ennen vaalikampanjan alkua Meksikossa. Meksikossahan järjestetään presidentin vaaleita ja parlamenttivaalit ensimmäinen heinäkuuta tänä vuonna. Ja presidentinvaalikampanja alkaa ensimmäinen maaliskuuta. Mainitsin, että neuvottelutiimit tapaavat. Lisäksi on ministeritason yhteydenpitoa. Toivon mukaan ministeri Quackhandlo ja komissaari Malmström voivat tavata Davosissa tällä viikolla. Malmström on myöskin ilmoittanut, että hän on valmis matkustamaan Meksikoon, mikäli todenteolla ollaan neuvotteluissa aivan viime metreillä. Ja mikäli jäljellä on vain yksi tai kaksi avointa kysymystä, joista täytyy keskustella ministeritasolla. Varmaan olette kuulleetkin seikan, jonka mainitsin aluksi. Tärkeää on saada hyvä tulos aikaan neuvotteluissa. Muistan, että myös, että kyse on aiemman sopimuksen ajantasastamisesta. Ajantasastaminen on tarpeellista, koska nyt on kulunut 15 vuotta aiemmasta vapakauppasopimuksesta. Meksikon puolen tapahtui muutoksia, lainsäädännön tasolla ja Euroopan puolellakin asiat ovat muuttuneet. Tämä saattaa kuulostaa kevyemmältä harjoittajalta kuin aiemmin, mutta siitä huolimatta ajantasaistusta tarjotaan joka ikiseen neuvottelu tai sopimuksen kappaleeseen. Ne, jotka seurasivat keskustelua joulukuussa tämän hyvin tietävät. Nyt puhutaan markkinoille pääsyn laajentamisesta kummallakin puolella, ja kun on kyse tavaramarkkinoista ja markkinoille pääsystä, nyt puhutaan myöskin maataloussektorista, joka ei ollut mukana aiemmassa sopimuksessa. Myös uusi ISDS-järjestelmä, josta siirrytään sitten sijoittaja riitojen ratkaisu tuomioistuimeen. Tämä on yksi asia joka myöskin uutta. Nyt ilomielen vastaan kysymyksiin, mikä sellaisia on. Now uh, the floors to our... Kiitos Rova König ja seuraavaksi pysyvä esittelijämme. Muchas gracias. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja ja kiitos komissiolle näistä selvityksistä. Todellakin nyt olen Euroopan parlamentin esittelijänä kun Meksikon sopimusta uudistetaan, niin ensinnäkin ottaisin esille sen merkityksen, joka on kummallekin kumppanille, sekä EUlle että Meksikolle, niin että saadaan aikaan hyvä sopimus aikaan, tavoitetta se korkealle, niin että voidaan sitten yhdessä maailman haasteisiin vastata, ettei kumpikaan sitten joutuisi menemään sopimuksen, joka tavallaan olisi takapakkia verrattuna aikaisempiin sopimuksiin. Ja siksi minä pidän hyvin myönteisenä näitä ponnisteluja, joita kummallakin puolella on tehty sekä Meksikossa että EU:ssa. Täysin olen myös samaa mieltä siitä, että on perustavanlaatuista, että me jatkamme, että saadaan vielä ennen vaalikampanjaa sopimuksen aikaan ja voidaan täällä parlamentissa hyväksyä myös tuo sopimus. Mielestäni se on tärkeä sisällön kannalta ja me teemme kaikkemme, jotta sopimus saadaan sellaiseksi kuin haluamme. Minulla olisi muutama ky- kysymys jos haluaisin vähän enemmän tietoja komissiolta ja myös Meksikon edustajilta, jotka toivotan myös tervetulleiksi. Julkiset hankinnat. Minähän olen ottanut esille ne vaikeudet, joita saattaa tulla, jos liittovaltiotason alle mennään avaamaan markkinoita. Ja mikä merkitys tällä on tietenkin EUlle ja Meksikolle. Haluaisin tietää, missä vaiheessa tässä mennään ja miten ehkä tämä tilanne voidaan vielä korjata. No sitten riitan, riitojen ratkaisuun. Vaikuttaa siltä, että Meksikko on ottanut askeleen eteenpäin, tehnyt ehdotuksenkin, mutta mikähän on Meksikon kanta puolestaan Euroopan ehdotuksen, että olisi monenkeskinen tuomioistuin, ikään kuin sijoituksissakin on ollut. Sitten mitä tulee maantieteellisiin merkintöihin, me tiedämme, mitä vaikeuksia on ollut, kun on kaksi eri järjestelmää käytössä. Meksikon järjestelmä, joka keskittyy merkkeihin, ja sitten meidän alkuperämerkinnät ja mitä kiistaa siitä on syntynyt muun muassa Manchekon juuston kohdalla. Kanadalla on ihan sama malli käytössä kuin Meksikossa. Siellä kuitenkin pystyttiin ratkaisemaan se, mikähän tilanne on Meksikon kohdalla. Ja sitten kestävän kehityksen luku. Olen jo saanut tietää, että seitsemännessä neuvottelukierroksessa joulukuussa komissio sai tämän luvun päätökseen. Mutta minä halusin kyllä tietää, missä muodossa, mitkä ovat saavutukset pääosiltaan, miten komissio on ottanut tämän uuden huomion niin, että voidaan myös tämä kaupassa ja kestävässä kehityksessä saattaa yhteen niin, että ne ovat yhtä kunnianhimoisia, tehokkaita ja johdonmukaisia. Mitä määräyksiä siellä on, että voidaan myös työlainsäädäntöä ja ympäristölainsäädäntöä toteuttaa myös kansalaisten sopimusten pohjalta, varsinkin jos ajatellaan niitä merkittäviä sopimuksia, joita ilossa on tehty, tai ympäristöön liittyvät monenkeskiset sopimukset, kuten Pariisin sopimus. No sitten tasa-arvoasiat. Meillä ei ole mitään erityistä huomiota kiinnitetty tässä kuten Chilen kanssa. Onko komissio sitä mieltä, että olisi syytä ottaa ainakin joitakin määräyksiä tasa-arvoasioissa? Minusta Meksikon kohdallakin se olisi aika tärkeää ottaa mukaan mekanismi, jotta voidaan auttaa tämän sopimuksen myötä sitä, että naisetkin voisivat jotenkin hyötyä kansainvälisestä kaupasta ihmisoikeusasioissa. Saimme ikävän uutisen kun ajatellaan mikä tilanne on ihmisoikeuksissa ollut 2017 vuonna, yli 25 000 murhaa, niin päivittäin 70 ihmistä murhataan ja 100, 1500 tutkintaa aloitettu naismurhien kohdalla, 35 raiskausta joka päivä, eli 13 000 vuosittain, ja ajatellaan, että näitä on paljon enemmän kuin edellisenä vuosina, jos vaikka huumausaine sotien aikanakin oli synkkiä lukuja esillä. Haluaisin tietää, mitä hallitus ajattelee. Varmasti se tekee kaikkensa torjuakseen tätä. Totta kai se on hyvin monimutkainen tilanne, mutta kysyisin, miten me voisimme auttaa Meksikoa selviytymään tästä tilanteesta. Korruption torjunnassakin ei U otti esille oman tarjouksensa viidennellä kierroksella omine määräyksineen liittyen rahapesuun. Haluaisinkin tietää, miten Meksiko otti vastaan unionin tarjouksen, miten paljon tässä on eteenpäin päästy jälkeen käydyillä kierroksilla tältä osin. No sitten läpinäkyvyydessä, että eilen saimme kivan uutisen kuulla – Parlamentti ja tämä valiokunta, minun ryhmäni, on jatkuvasti tivannut, että saataisiin julkaistua myös komission neuvotteluvaltuudet. Chiilestä se saatiin, se on hyvä uutinen, mutta ei se saa olla poikkeus tai mikään uutuus, vaan päinvastoin tavallinen käytäntö. Siksi haluaisinkin tietää, miten on ajateltu julkaista Meksikon kohdalla neuvotteluvaltuudet, kun kahdeksas neuvottelukierros on käynnissä. No sitten aikataulusta. Tässä on yksi aihe, joka minua huolettaa. Milloin on ajateltu julkaista kestävyyden vaikutusten arviointi hyvissä ajoin, että se voitaisiin huomioida myös neuvotteluprosessissa? Ollaanko sitä mieltä, että todellakin jotain saavutetaan tässä, kun se meidän toiveemme on ollut ja tarvettakin varmasti on, että hyväksytään vielä tällä kaudella sopimus tässä parlamentissa. Kiitos. Uh, Kiitos. Ja sitten varjo esittelijät ensiksi Emma McClarkin. Um, Kiitos puheenjohtaja olemme varmaan kaikki samaa mieltä siitä, että EU-Meksiko-kauppasopimus pitää päivittää mahdollisimman nopeasti. Ja sen takia on hyvä, että tässä nyt ei päästy edes omaan deadlinein 22. joulukuuta, niin tämä ei ollut kovin hyvä uutinen. Haluaisin tietää lisää tästä, että minkä takia tätä aikarajaa ei pystytty pitämään. Ja esittelijän, esittelijältä minua kiinnostaa, kiinnostaa erityisesti nämä julkiset hankinnat. Ja minä haluaisin tietää, mitä Meksiko haluaa kuulla komissiolta, tai tämänhän jo arvaammekin. Aina sanotaan, että näin on keskusteltu ja näistä asioista on keskusteltu ja niin edespäin. Haluaisin tietää, että mitä osapuolet odottavat toisiltaan, jotta ymmärtäisimme paremmin, missä tämä viivästys oikein piilee. Ja sitten olisi hyvä saada jonkinlainen käsitys siitä, että mitä naftan tämänhetkinen uudistamiskierros vaikuttaa tähän. Ja sitten yksi asia vielä, kun puhutaan näistä investoinneista, investointi tuomioistuimesta ja riitojen ratkaisusta. Ehkä tästäkin olisi hyvä saada hiukan lisätietoja. Kiitos. Kiitos. Sitten Kuen puolesta Lola Sanchez. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kaikki varmasti olemme tärkeää siitä, mikä ihmisoikeustilanne on Meksikossa, hyvin dramaattinen. Siellä on varmasti kaikkein synkimpiä hetkiä nyt menossa sen historian, jos ajatellaan 2017 lukuja, 70 kuollutta päivittäin. Ja jopa pahimmat vuodet on nyt ylitetty huumausaine sodassa. Ja totta kai siellä on ihmisoikeusihmisiä, lehtimiehiä murhattu, se on huolettava ja totta kai myös korruptiota on ja rankaisemattomuutta. Ja meissä esimerkiksi siellä on alkuperäiskansojen edustajia loukattu, hänet murhattiin esimerkiksi. Meidän täytyy Kestävä kehitys huomioon näissä sopimuksissa on tärkeä, mutta Meksikon kohdalla varsinkin on kyse nyt kiireellisestä asiasta. Me olemme ryhmässämme tietenkin hyvä, hyvillämme siitä, että edistystä on saavutettu ja olemme samaa mieltä siitä, että yhä enemmän komissio on kiinnittänyt huomiota, että voidaan tehostaa vielä näitä lukuja kauppasopimuksissa. Kuitenkin siitä huolimatta täysistunnossakin todettiin, että meidän täytyy olla vielä kunnanhimoisempia ja todellakin täytyy taata se, että voidaan pakolliseksi saada nämä luvut mukaan sopimuksiin. Siksi on olennaista, että meillä on myös sanktioita olemassa. Se on ainoa keino, joka voi taata sen, että voidaan näitä lukuja suojella myös vaikuttavasti. Niin ikään on tärkeää, että saadaan tarkistuslauseke koko sopimukseen. Jos sopimuksen päivittämisessä ei tätä huomioida, niin ainakin vähimmäisenä yhteisenä nimittäjänä tarvitaan jotain tasa-arvon osalta, mutta muuten on hankala se että hyväksyä. Muutama kysymys. Ensinnäkin seuraamuksista. Mitä sinne otetaan konkreettisesti ja minkälainen on sitten tarkistuslauseke huomioitu? No entä sitten näiden lukujen huomioiminen? Haluaisin tietää, mitä Pariisin sopimuksesta on otettu mukaan. Entä mitä sitten ilon sopimuksista on huomioitu, koska tässä täytyy muistaa, että Meksiko ei ole 98 sopimusta hyväksynyt liittyen työehtosopimusneuvotteluihin. Meidän ryhmämme pitää sitä tärkeänä. Meidän olemme, olemme nyt päivittämässä sopimusta, joka on jo olemassa, ja siellä on kuitenkin laajoja kysymyksiä mukana, ajatellen jäsenvaltioita ja väestöjä, jotka ovat kiinnostuneet. Siksi tarvitaan läpinäkyvyyttä myös olisi hyvä, että siinä olisi mukana jäsenvaltiot ja hallituksenkin antamassa omaa mielipiteensä. Eli tästä kysyisinkin, onko tämä sekasopimus? For the Greens is Heidi Hautala. Sitten vihreiden puolesta Heidi Hautala. Like to raise two. Kiitos puheenjohtaja. Osin ottaisin kaksi asiaa. Te puhuitte jo hieman korruption vastaisesta luvusta. Olen skeptinen asian suhteen. Minusta vaikuttaa siltä, että se mitä te ehdotatte ei mene mihinkään muuhun kuin vapaaehtoisiin suosituksiin, ei sen pidemmälle. Voisitteko pyrkiä jonkinlaiseen korruption vastaisten säännösten täytäntöönpanotoimiin? Voisitteko harkita tällaisia? Toinen kysymys. Olisi erittäin mielenkiintoista tietää, kuinka NAFTA-neuvottelut etenevät. Onko olemassa mitään perustavanlaatuista eroa lähestymistavassa, kun tarkastetaan näitä kahta rinnakkaista kauppaneuvottelua? Yhtä yksi neuvottelu on meneillään Meksikon, Yhdysvaltain ja Kanadan välillä. Ja sitten toisaalta on EU ja Meksikon välinen neuvottelu meneillään. Olisi mielenkiintoista tietää, mitä eroja välillä on, koska tämä saattaisi olla mielenkiintoista, kun ajatellaan meidän tulevia kauppaneuvotteluita me Yhdysvaltain kanssa. Kiitos. Ja sitten Karolin ja siitä eteenpäin. Jäi. Kiitos puheenjohtaja. Niin, on todellakin hyvä, että nyt 15 vuotta sopimuksen voimaanastumisen jälkeen se uudistetaan, mutta tietysti laatu pitää pitää nopeuden edellä. Ja tässä nyt paljon kysymyksiä on jo esitetty, mutta haluaisin kuitenkin tietää, että mit, miltä neuvottelumandaatti näyttää, mikä sen tulevaisuus on, voidaanko se julkistaa, me haluamme että tulevia neuvotteluja silmällä pitäen tiedämme jo etukäteen, mikä on mandaatin sisältö. Ja sitten vielä tuo, tuo riitojenratkaisumenetelmä. ratkaisumenetelmä ja tietysti tästä on keskusteltu paljon. Meksiko on pitänyt tätä paljon esillä. Haluaisin tietää, mitä mieltä Meksiko on ISDS-järjestelmästä ja miten se voisi edetä. Lahjonnasta jo puhuttiinkin. Ja minusta näyttää myös siltä, että korruptiosta kyllä puhutaan, mutta mitä sitten todellisuudessa tapahtuu? Mitä tapahtuu, jos Meksiko ei noudata velvoitteitaan? Vapaaehtoisuus ei välttämättä aina johda toivottuihin tuloksiin. Ja sitten vielä yksi kysymys. Meille kestävän kehityksen luku on hyvin tärkeä sosiaalidemokraatteina ja näin ollen olisi hyvä, että myös kestävän kehityksen lukuun ympättäisiin nuo seuraamusmekanismit ja me haluaisimme myös saada vakuudet siitä, että todellakin näistä sanktiomekanismeista keskusteltaisiin. Ja sitten kysymys tähän liittyen, että miten asia aiotaan ottaa Meksikon kanssa esille. Ja sitten Anna-Maria Minör vielä. Kiitos puheenjohtaja. Komissio erittäin nopeasti on samassa päätöksen, että haluaa nopeasti saada aikaan nopeasti sopimukseen. Joulukuussa saatiin kahdeksalta kansasjärjestöltä kirje vaikutusarvio kestävyyden osalta. Aloitettiin Meksikossa vasta marraskuussa. Komission pääosasto sen toinen, on todennut, että toinen tai pikemminkin sanottiin pääosastolta, että kestävyysvaikutusarvio tehdään vasta jälkikäteen, ei etukäteen. Kuinka sitten nämä neuvottelut pitäisi käydä? sivulla yhdeksän neuvottelu suuntaviivassa toteaa, että kaikki osapuolet pitäisi saada mukaan, ympäristöjärjestöt, ihmisoikeusjärjestöt ja muut. Mutta kuitenkin tässä nyt hyvin nopeasti brunataan tänne ottelutta lävitse. Kuinka vakavasti tämä pitäisi ottaa? Meksikolla on erittäin huono maine silloin, kun on kyse ihmisoikeuksista. Ja sitten on kuultu myöskin, miten Meksiko kohtelee pakolaisia. Amnesty International on tästä kertonut. Euroopan parlamenttina meidän pitäisi voida tehdä oma analyysimme, jotta me voimme sit, miten me voimme ottaa kaikille nämä asiat huomioon neuvottelussa kysyntää komission puolelta. Mieltäen kuulisin myöskin, mikä on tilanne tämän käsikirjan suhteen. Onko se vakastatettava teksti vai onko tämä pelkkää mainosta roskapostia, jonka voi heittää pois? Mikä tämä on vakastutettava kirja, niin kysyisin, mitä tälle tehdään, miten, miten siihen kannattaa suhtautua. Tätä kysyisin, miten komissiokin siihen suhtautuu. Thanks a lot and perhaps from my side. Kiitos ja sitten vielä pari asiaa minulle tuli mieleen, kun kuuntelin tätä keskustelua. Tässä otitte esille tuon naftan uudistamisen. Voitko ehkä vähän selvittää, miten tuo NAFTA-uudistusprosessi vaikuttaa näihin neuvotteluihin? Ja erityisesti kun ajattelen viimeisiä uutisia NAFTA-neuvotteluista, että ne voivat vaikuttaa siis todellakin Meksikon kantoihin. Ja sitten tuo TSD-luku, eli kestävä kehitys ja kauppa, tehän tiedätte, mikä on parlamentin kanta tässä asiassa. Voisitteko jotenkin antaa yleiskatsauksen tästä TSD-luvusta? Ja <clears throat> miten se liittyy sitten vastaavaan TSD-lukuun Kanadan kanssa neuvoteltavasta sopimuksesta? Meillähän on yleinen lähtökohta-ajatus se, että, että osapuolten pitäisi taata se, että kansallinen lainsäädäntöjärjestelmä on valmiina äh, siten, että kaikki asianosaiset voivat nostaa asian esiin, jos TSD asioita rikotaan kansallisessa tuomioistuimessa siis. Niin haluaisin tietää, mikä on tilanne, kun ajatellaan TSD-lukuja Setassa ja sitten Meksikon kanssa neuvoteltavasta, neuvoteltavasta sopimuksessa. Rouva Käyni, olkaa hyvä. Chairman, and thank you very much, honorable. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos myöskin jäsenille. Kysymyksiä tuli aika monta. Aloittaisin kommentista, joka tuli heti alkuunsa miten tärkeää on, että meillä on korkea kunnianhimon taso tämän sopimuksen suhteen, niin tietystikin tarkoituksenamme on päästä samalle tasolle kuin siinä sopimuksessa, joka hiljattain solmittiin SETA-sopimuksessa. Kyse on, on myöskin neuvottelusta Meksikon, Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa samanaikaisesti. Mutta sama, sama pätee myöskin Vietnamiin ja Japaniin. Nyt sitten tarkemmin näihin kysymyksiin. Julkiset hankinnat ensinnäkin. Mainitsin jo heti aluksi, että pääsy osavaltion tason markkinoilla on tärkeä asia EUn puolella. Tästä on puhuttu hyvin pitkään jo meksikolaisten kanssa. Meksiko ei ole koskaan avannut markkinoitaan liittovaltion tasoa alemmalla tasolla julkisisten hankintojen osalta. Hallitus joutuu käymään neuvotteluita Meksikon osavaltion kanssa tästä. Ministeritasolla keskusteltiin asiasta pitkään ja muutoinkin. Hyvällä voidaan sanoa, että Meksikko on hyväksynyt periaatteen, että mentäisiin liittovaltion tasoa alemmalle tasolle silloin, kun on kyse hank- julkisia hankinta koskevasta kappaleesta, mutta tilanne on hieman hankalampi, koska heidän täytyy konsultoida ja tehdä so- sopimus osavaltion kanssa yksi. Lukuita ei ole vielä saatu päätökseen. Ja josta käydään korkean tason keskusteluita on juuri tämä. Ja Meksiko katsoo, kuinka se voisi tämän hoitaa kuntoon ennen kuin sopimus sitten lopullisesti solmitaan. Kansainvälisestä tuomioistuinjärjestelmästä voin todeta, että että ne, jotka näkivät raportin ministeri Kuahardon ja Malmströmin tapaamisesta joulukuussa, tietävät, että ministeri Kuahardo totesi, että Meksiko on hyväksynyt idean, että siirtäisiin uuden tyyppiseen sijoittajansuoja tuomioistuinjärjestelmään joka on erilainen kuin se ISDS-järjestelmä, tai Meksiko toistaiseksi on neuvotellut. Lisäksi sillä on ollut kahdenvälisiä sopimuksia. Nyt on puhuttu myöskin monenvälisestä investointituomioistuimesta. Tarkoituksena ei sinänsä ole saada tätä monenvälistä investointituomioistuinta tähän sopimukseen mukaan, koska se kuuluu tämän sopimuksen ulkopuolella, mutta Meksikon puolella on mielenkiintoa tämän suhteen koska tästä olisi tietystikin taloudellisia seuraamuksia, mikäli voidaan siirtyä kahdenvälisestä järjestelmistä monenväliseen yhteen järjestelmään. Neuvottelussa me keskitymme kahdenvälisiin investointisuojajärjestelmäsäännöksiin, ja nämä ovat edenkin avoinemmana keskustelut. Maantieteellisistä merkinnöistä toteaisin, että Kyllä, kyllä, tähän liittyy visaisia kysymyksiä edelleenkin. Tämä liittyy hyvin pitkälti markkinoille pääsyyn, maataloustuotteiden markkinoille pääsyyn tietystikin. Teille tiedoksi, että Meksiko on tehnyt työtä sisäisesti muuttaakseen lainsäädäntöä merkintöjen suhteen viime vuosien aikana. Viimeisimmissä kauppasopimuksissa havaittiin, että EUn puolella pidetään hyvin tiukasti kiinni siitä, että kaikki merkitään maantieteelliset merkinnät EUn listalta. Myöskin suojellaan Meksikon puolella. Kenties kahden käden sormin voidaan laskea ne maantieteelliset merkinnät, jotka ovat keskustelun alaisena tällä hetkellä. Nyt tarkastellaan, kuinka paljon niiden suhteen on joustoa. Se, että neuvottelussa ja myöskin Japanin kanssa neuvottelussa oli sama tilanne. Tämä on esimerkki siitä, että mikäli on todellista kaupallista todellisia kaupallisia intressejä EUn puolella ollaan valmiita löytämään ratkaisuja. Tietystikin argumenttien täytyy olla vedenpitäviä laillisesti ja taloudellisesti. Tämä ei tarkoita sitä, ettäkö meidän maantieteellismerkintämme eivät olisi suojeltuina. Kuten tiedätte, komissio on pyytänyt neuvotteluvaltuuksia Meksikon neuvottelujen osalta julkaistaviksi Chilen sopimuksen suhteen. Näitä ei vielä ole nähty, mutta komissio toivoo, että pian nähdään myöskin neuvotteluvaltuudet Meksikon neuvotteluta varten. Tai Chilen neuvotteluvaltuudet on julkaistu. Toivottavasti pian myöskin Meksikon neuvotteluvaltuudet. Avoinna olevat äh, merkittävät kysymykset. Minä mainitsin näistä jo maantieteiset alkuperämerkinnät ja aiemmin alustuspuheenvuorossani totesin, että monia maataloustuotteisiin liittyviä markkinoille pääsykysymyksiä vielä auki. Tariffeista täytyy keskustella. Niin poispäin. Nämä neuvottelut linkittyvät toisiinsa. Tietystikin kaikista täytyy sopia, muuten mistään ei ole sovittu, joten kaikki riippuu kaikesta. Joitakin asioita on vielä keskustelun alla. Tulevinakin viikkoina saadaan lisätietoa. Meksikon nyt selväksi, että heidän kannaltaan on erittäin tärkeää hoitaa kuntoon markkinoilla pääsykysymykset, mutta aivan yhtä lailla meitä kiinnostavat maantieteelliset merkinnät ja myöskin jotkut avainluvut, jotka liittyvät ics sääntöihin ja julkisiin hankintoihin. Ja mainitsin myöskin immateriaalioikeudet tässä yhteydessä. Sitten kestävän kehityksen kappale, TSD-luku. Olen varma, että tämä liittyy yleisesti SETA-lukuun. Tällä hetkellä tarkastellaan tekstiä, josta päätettiin edellisellä neuvottelukierroksella joulukuussa. Parlamentti pian saa tuon tekstin nähtäväkseen. Ilon yleissopimuksen osalta tärkeää on tietystikin pistää täytäntöön ilon yleissopimus, jonka kumpikin on allekirjoittanut. Ja jatkossakin täytyy pyrkiä ratifioimaan ilon yleissopimukset, joita ei vielä ole maassa ratifioitu. TSD-luvun täytäntöönpano kysymys on elinkin parlamentin käsittelyssä ja myöskin sidosryhmien käsittelyssä, mutta ne ei ole neuvottelupöydällä. Meksikon sopimuksen ohdalla ehdotetaan tarkistuslauseketta, joka on hyvinkin pitkälti samankaltainen kuin SETA-sopimuksessa. Tämä johtuu tietystikin siitä, että sisäiset keskustelut eivät ole vielä päättyneet erittäin tärkeistä kysymyksistä, joka liittyy seuraamuksiin, sanktioihin. Tällä hetkellä on liian ennenaikaista vielä arvioida tilannetta, tuleeko tämä neuvottelu, neuvoteltuun tekstiin mukaan vai ei, koska keskustelu on kesken korruptionvastainen taistelu. Tämänkin kappaleen suhteen täytäntöönpanomekanismi on vielä avainkysymys. Meksikon kanssa tullaan keskustelemaan siitä, kuinka tämä toteutetaan käytännössä. En voi tätä vielä kommentoida. Komissio tietystikin haluaisi mahdollisimman vahvan sitoumuksen tässä kohtaa, mutta nyt en vielä tiedä, miten asia tästä kehkeytyy. Sukupuolikysymykset sitten. Ikävä kyllä, sukupuolikysymys tuli esiin neuvottelussa melkoisen myöhäisessä vaiheessa. Sitä ei ole vielä Meksikolle esitetty. Se ei ollut mukana alustavassa keskustelussa myöskään tietystikin meidän täytyy katsoa, mitä saamme aikaan sitten, kun meidän täytäntöönpanovaiheeseen ja sopimuksen allekirjoitusvaiheeseen. Sitten katsomme, miten voimme Meksikon kanssa tätä asiaa viedä eteenpäin. Tietystikin meillä on globaali kokonaisvaltainen sopimus ja kauppaosuus on osa tämän kokonaisvaltaisen sopimuksen ajan tasaistamisprosessia. Erilaisista seikoista voidaan keskustella sopimuksen yhteydessä, vaikkakin kauppa- ja sukupuolikysymykset eivät ole täsmällisesti ajateltuna tässä mukana, mutta kyllä me, voidaan, kyllä me voimme täytäntöpanon yhteydessä tai voimalastumisen yhteydessä tarkastaa, kuinka tähän voidaan vaikuttaa. Pariisin sopimuksen suhteen on saatu ehdotus Ranskalta, mutta hyvin myöhäisessä vaiheessa, sitten kun koko TSD-kappale tai hiottiin loppuun. Tällä hetkellä tarkoituksena ei ole avata tuota neuvottelukappaletta, koska niin lähellä sopimuksen sopimista ja mikäli sopimusta ei saada aikaan tulevina kuukausina, niin kuin toivon, että saadaan, niin katsotaan sitten, mitä tälle tehdään. Mutta sitten kun neuvottelukappale on suljettu, on hy- hyvin monimutkaista uudelleen avata keskustelua siitä, ilman että tästä syntyy lisää esteitä tai hankaluuksia neuvotteluja, jotka haluamme nopeasti saada päätökseen. Hey, uh, as you will... Sitten SIA-kysymys. Komissio teki vaikutusarvion ennen kuin neuvotot aloitettiin. Tämän osa sitä pakollista prosessia, johon ryhdytään. Vaikutusarvio alkaa sitten, kun neuvottelut alkavat. Kestävyys vaikutusarvio on hyvin raskas prosessi. Pyydämme ulkoisilta toimijoilta raporttia. Sen saaminen kestää pitkään. Yksi ongelma neuvottelussa on ollut se, että halusimme, että neuvottelut saadaan hoidettua erittäin nopeasti, jotta toista vuodessa kaikki saadaan pakettiin. SIA-aikataulu ei ole täysin yhdenmukainen neuvotteluprosessin kanssa, koska ne on tehty nopeasti. Ja SIA-kysymyksissäkin tietystikin tarkastelemme aivan erityisesti Niitä raportteita on saatu. Vaikkakin loppuraportti ei ole vielä julkaistuna. Siis raportti kestävyysvaikutusarviosta. Ja sitten kun raportti on saatu, toinen keskustelu todennäköisesti käydään helmikuussa seuraavasta raportista, mutta tämäkään ei ole vielä lopullinen. Toivon mukaan lopullinen vaikutusarvio saadaan ennen kesää. Henkilökohtaisesti katsoin, että on erittäin ikävää, että emme ole vielä saaneet tätä ennakolta valmiiksi. Mutta ei me voineet käydä lävitse kaikkia niitä vaatimuksia, joita on esitetty, kun on kyse kestävyysvaikutusarviosta, mutta voimme ottaa nyt jo huomioon tiettyjä seikkoja alustavien raporttien pohjalta neuvotteluissa. Ima, you want to conclude? Kiitos. Entä sitten Ima, haluatko esittää loppupuheenvuoron? Kiitos ihan lyhyesti. Kiitoksia kaikille valiokunnan jäsenille puheenvuoroista ja varmasti työstämme tätä ja puolustamme sitä, mitä me haluamme. Varmasti olemme samaa mieltä siitä, että ja komission kuulut myös tämän, tämä on tärkeää, että kun tässä nyt edetään, kaikissa uusissa kauppasopimuksissa, että sinne tulee mukaan myös kestävän kehityksen luku sellaisena, että se olisi myös vaikuttava, että myös se olisi täytäntöpantavissa ja että sinne tulisi myös seuraamusjärjestelmä jo jossain muodossa ainakin. Ei me ole määritelleet sen tarkemmin, mikä se mekanismi olisi nimenomaisesti ja yksityiskohtaisesti, mutta ainakin tarvitaan kunnon sitoumus siitä ja tästä keskustellaan, kun annamme hyväksyntämme. Mielestäni niin ikään on tärkeää, että meitä huolettavat näkökohdat, korruption torjunta, esimerkiksi tarvitaan sinne. Jos ei siihen sitouduta, niin on todella aika hankala antaa mitään hyväksyntää sopimukselle. Yhtä lailla olemme täällä vedonneet siihen, että ihmisoikeudet huomioitaisiin. Lopuksi toteaisin vielä, kun ajatellaan esimerkiksi sijoitusten monenkeskistä tuomioistuinta ja Kanadahan uskoo siihen ja sitä puolustaa. Entäpä sitten ne maat, jotka eivät myöskään sitoudu näihin liittyen ratkaisuun, voidaanko niiden kanssa ruveta sopimuksen edes laatimaan, kun on hyvä ne riidat ratkaista monenkeskisellä tasolla. Minä luotan kyllä siihen, että kun tässä nyt tiiviisti mennään eteenpäin uurastaan, huomioidaan kaikki sekin, mitä parlamentti on penännyt koska olisi hyvä, että tämä parlamentti sen hyväksyisi. Me totta kai aina edustamme kaikkien kansalaisten etuja. Kiitos. No niin, tämä päättää keskustelumme kohdasta 13 ja voimme siirtyä käsittelemään kohtaa 14. Tässäkin kyse on käynnissä olevista neuvotteluista. Nämä etenevät hiukan hitaammin kuin äskeiset nämä Intian kanssa käytävät neuvottelut aloitimme neuvottelut jo vuonna 2007 nimittäin. Prosessi etenee ja on hyvä, että Rova König on edelleen täällä. Hän on yksi näistä pääneuvottelijoista myös Intian suuntaan ja sitten Intian lähetystön edustaja Rova Kumaan Eli Kumarille annan sitten puheenvuoron Rova Kööningin jälkeen ja sitten myös pysyvä esittelijä edustaja Campbell Bannerman. Rova Kööning. Very Kiitos arvoisa puheenjohtaja. On hienoa olla täällä lähettä lähettiläs Kumarin seurassa. Tämä on ilo ja kunnia ja on hyvä myös keskustella tästä asiasta tämän valiokunnan jäsenten kanssa. Nyt on hyvä hetki miettiä, missä mennään näissä keskusteluissa, että miten me voisimme käynnistää uudelleen vapaakauppasopimusneuvottelut Intian ja EUn välillä. Kuten puheenjohtaja tuossa mainitsikin, niin virallisia Neuvottelukierroksia ei ole pidetty sitten vuoden 2013, mutta olemme kuitenkin käyneet epävirallisia keskusteluja siitä, miten neuvottelut voitaisiin käynnistää uudelleen. Tämä on hyvin ajankohtaista, nimittäin juuri äsken, tai lokakuussa siis pidettiin Delhissä EU-Intia huippukokous ja tuossa lokakuisessa huippukokouksessa EUn neuvottelijat ja Intian neuvottelijat tekivät julkilausuman siitä, että neuvottelut pitäisi käynnistää uudelleen. Ja todellakin hyvin suurta sitoumusta osoitettiin molemmilta puolilta, että neuvottelut pitäisi käynnistää uudelleen. Ja me todellakin tätä kohti pyrimme, siitä ei ole epäilystäkään. Nyt kun neuvotellaan Intian kanssa vapaakauppasopimuksesta, niin se on tietysti vain yksi osa kokonaisneuvotteluita vuodesta 2013. Olemme jatkaneet näitä kahdenvälisiä keskusteluja useistakin asioista, vaikka itse kauppaneuvottelut keskeytyivät. Meillä on sääntömääräiset työryhmät, jotka neuvottelevat jatkuvasti, eli ei kaikki ihan jäissä ole. Lokakuun huippukokouksen jälkeen päätettiin, että kaksi pääneuvottelijaa, minä itse ja, ja sitten Anita Praveen tapaavat. Ja me itse asiassa tapasimmekin marraskuussa Delhissä ja tuolloin käsittelimme muutamia lukuja, joiden kohdalla olimme saavuttaneet poliittista edistystä. Asioita joista on keskusteltu jo Meksikonkin suhteen, niin olivat tässä esillä, eli paljon edistystä on tapahtunut viime vuosien aikana. Ja tietysti olosuhteet ja asiat ovat muuttuneet tässä vuosien varrella, ja ne tulee tietysti ottamaan huomioon siinä vaiheessa, kun neuvottelut käynnistetään uudelleen, ottaen huomioon, että tästä on jo liki viisi vuotta, kun neuvottelut keskeytettiin. Me keskustelimme ihan hyvässä hengessä SPSstä, TBTstä, Äh, julkisista hankinnoista, äh, maantieteellisistä merkinnöistä ja TST-luvuista ja julkisista hankinnoista. Ja tosiaan toteaisin, että meillä on nyt parempi käsitys siitä, mitä vaikeuksia kummallakin neuvotteluosapuolella on ja parempi käsitys siitä, että mitä näillä neuvotteluilla voidaan saada aikaan. Me Rova Pravenin kanssa sovimme, että jatkamme teknisten asioiden käsittelyä näissä avainluvuissa. Ja nämä mainitsemani asiat olivat juuri näitä avainlukuja. Ja pääneuvottelijat sitten käyvät läpi teknisiä kysymyksiä kussakin avainluvussa nyt heti ensimmäisen neljännen, neljänneksen aikana ja sitten heti toisen vuosineljänneksen alussa tehdään katsaus siitä, missä neuvottelut menevät. Ja tärkeää olisi sitten sen jälkeen avata neuvottelut uudelleen, mikäli olosuhteet sen sallivat. Ja tietysti jäsenvaltiot ja muut sidosryhmät saavat tiedon sitten siinä vaiheessa siitä, että mitä neuvotteluilta voidaan ylipäätään odottaa. Yksi erityinen asia, josta on keskusteltu jo useiden vuosien ajan, on investointien suoja. Miten investointien suoja otetaan huomioon sopimuksessa. Ja tämähän on osa käynnissä olevia vapaakauppaneuvotteluita, ja Intia on ollut hyvin kiinnostunut viemään näitä neuvotteluita eteenpäin. Arvoisat valtuuskunnan jäsenet varmasti muistavat, että Intia vuoden 2005 lopussa hyväksyi uudet omat kahdenväliset investointisopimukset ja lähetti sitten tuossa vaiheessa yksipuoliset ilmoitukset jäsenmaille siitä, että aikaisemmat kahdenväliset investointisopimukset olivat erääntyneet. No komissiolle tietysti olisi ollut parempi, että nämä BIT-sopimukset, investointisopimukset olisivat olleet voimassa, kunnes olimme, olisimme saaneet FTAssa investointeja koskevan luvun neuvoteluksi. Mutta sitten valitettavasti tosiaan 21 22 kahdenvälisestä investointisopimuksesta on tällä välin nyt erääntynyt eikä enää voimassa. Ja Intian ja meidän uuden ICS-mallin kanssa on yhtäläisyyksiä, eli Intian kahdenvälisten sopimusten ja sitten meidän ICS-sopimusten kanssa, erityisesti mitä tulee avoimuuteen ja sitten myös tähän riitojen ratkaisumenetelmään ja erityisesti uskoisin, että tämä voisi olla hyvä pohja sille, että saataisiin luotua monenväliset sopimukset. Ja tietysti eroavaisuuksiakin on esimerkiksi mitä tulee verotukseen ja sitten miten kansan, kansalliset järjestelmät toimivat ja miten sitten määritellään tämä suosituimuusasema näissä neuvotteluissa. Eli meillä on eri, erimielisyyksiä, mutta, mutta jotakin lupaavaakin on ilmassa, vaikkakin myös haasteita. Ja kuten sanoin, neuvottelut aloitetaan uudelleen käsittääkseni huhtikuun alussa ja sen jälkeen toivomme, että voimme sitten seuraavaa EU-Intia-huippukokousta varten jo antaa hyvän yhteenvedon. Emme tiedä vielä, koska se on, mutta täällä syksyllä ja täällä Brysselissä nimenomaan. Kiitos ja sitten lähettiläs Kumar, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Kiitos puheenjohtajan. Oikein hyvää huomenta tämän arvoisan parlamentin jäsenille. Haluaisin tässä yhteydessä kertoa teille minkälaisia tietoja minulla on. Kiitos muuten pääneuvottelijalle siitä, että hän toi niin kovin selkeän kuvan tilanteesta neuvotteluissa. Kyllä, 14. huippukokouksessa saatiin aikaan yhteinen julkilausuma. Se teki aivan selväksi sen, että kaikki päämiehet ovat kyllä sitoutuneita neuvottelujen käynnistämiseksi uudelleen kattavan ja kaikille hyödyllisen sopimuksen aikaansaamiseksi. Totta kai Intia on ollut ja on oleva myös käynnistämä neuvottelut uudelleen. Me ymmärrämme, että kuten EU totesikin tapaamisessa selvästi, että jotta voitaisiin kahdenkeskiset neuvottelut käynnistää, tarvitaan oikeat edellytykset. Siihen edellyttää neuvotteluja ennen vielä keskusteluja, niitähän käydäänkin paraikaa. Kuten EUn pääneuvottelija totesikin, keskustelut ovat olleet jo hyviäkin, marraskuussa muun muassa. Tässä on videokonferensseja järjestetty ja tässähän on 13 eri osaa ja, ja niissä on hyvin edetty ripeästikin joissakin. EU-pääneuvottelun ehdotushan on, että huhtikuun alussa jälleen keskusteltaisiin. Minä korostaisin, että Intia on sitoutunut siihen, että mahdollisimman nopeasti voidaan uudelleen käynnistää ja saada päätökseen kahdenkeskinen sopimus. Siinä olisivat mukana kauppa, investoinnit samalla sijalla. Puheenjohtaja, olin tammikuussa Delhissä Tapasin siellä viranomaisia. Siksi minulla onkin täysi syy uskoa, että eteenpäin päästään tänä vuonna niin, että voidaan todellisesti uudelleen käynnistää neuvottelutkin. Haluaisin sen verran tehdä selväksi, että kun Intian hallitus päätti ja lähti viestin, että me haluaisimme päättää investointisopimukset, jotka nyt ovat voimassa 80 maan kanssa, se johtui tietyistä puutteista voimassa olevissa teksteistä. Me lähetimme kaikille mallitekstin, pidämme siitä edelleen kiinni. Ja olemme valmiit käynnistämään neuvottelut uudelleen sen pohjalta jäsenvaltioiden kanssa, mutta totta kai EUn järjestelmä, siinä täytyy olla kuitenkin pohjana. Se oli laajalainen hanke, se ei ollut kohdistunut EUn jäsenvaltioihin sinällään. Toteaisin vain, että kahdenkeskisen sopimuksen loppuminen ei tarkoita sitä, että investoinnit loppuisivat. Allekirjoitut sopivukset sisältävät myös raukeamislausekkeen huomioiden kaikki mahdolliset investoinnit, jotka on tehty ennen sopimuksen raukeamista 15-20 vuottakin on huomioitu riippuen raukeamislausekkeesta kussakin sopimuksessa. Eli tämä nyt yksi asia, joka täytyy tehdä selväksi. Me olemme valmiita, kuten totesin, neuvottelemaan kahdenkeskisestä sopimuksesta yksittäisten jäsenvaltioidenkin kanssa, jos se tarpeen on. Lissabonin sopimuksen ja EU-säädösten nojalla totta kai komissiollahan on neuvotteluvaltuus näissä asioissa. On toki ymmärrettävää, että Intia on kehitysmaa. On paljon aloja, jotka ovat kovinkin pitkällä, kun sitten on myös aloja, jotka ovat vielä jäljessä. Siellä on paljon aloja, joissa me voimme avatakin markkinoita ja olla aika vapamielinen, kun on kuitenkin kansallisia etuja, työpaikkojen luominen, tavaratuotanto, niin se olla vähän varovaisempi. Me tiedämme, että EUkin tämän on tunnustanut. Meidän pääministerin puheenjohtaja on kuitenkin hyvin päättäväinen siinä, että EUn kanssa pitäisi pyrkiä saamaan aikaan kauppi- ja investointisopimus niin, että kumpikin osapuoli näkisi voittavan jotain sopimuksessa. Viimeisen neljän vuoden aikana Intiakin on paljon tehnyt muutoksia politiikassa, niin kaikki tämäkin vaikuttaa meidän asennoitumiseemme ja lähestymistapaamme neuvotteluihin. Ennen kaikkea me haluamme sen saada toimimaan. Tällä välin Intian ja EUn kauppa on kasvanut merkittävästi, kuten myös investointien määrä. EU on kiinnostunut osallistumaan myös meidän lippulaivahankkeisiimme muun muassa niin, että saadaan aikaan digitaalinen Intia. Tästä olemme kiitollisia. Euroopan investointipankkikin on perustanut nyt toimiston Delhiin. Siitä olemme kovin tyytyväisiä ja iloisia. Me olemme jo käynnistäneet tämän suurine hankkeineen ja ohjelmineen. Me olemme saaneet aikaa myös sijoitusten helpottamisvälineen EU-investointia varten Intiassa lähinnä siinä vaihdetaan hyviä käytäntöjä, innovatiivista tekniikkaa, mistä olemme myös kiitollisia. Intia piakkoin myös julkaisee oman teollisuuspolitiikkaansa päivitetyssä muodossa. Haluamme sellaista lainsäädäntöä, että voidaan käyttää hyödyllisemmin tietoa EU-politiikan mukaisesti enemmän kuin missään muussa politiikassa tähän asti. Niinpä puheenjohtaja, parlamentin jäsenet, tässä on taustalla aivan selvä logiikka EUn ja Intian kohdalla tiivisti tehdä yhteistyötä tulevina kuukausina ja surettina. minä teen, teen kyllä kaikkeni helpottaakseni ja tukeakseni pääneuvottelijaa kummallakin puolella. Kiitoksia. Ambassador, thanks a lot for this intervention. Kiitos lähettiläs Kumar. Ja sitten vielä David Campbell Bannerman, olkaa hyvä. Today. Kiitos puheenjohtaja, arvon suurlähettiläs Rova König. Hienoa, että olette täällä tänään. Olen itse pyrkinyt aiemmin perustamaan valvontaryhmää, mutta oikeastaan paljon valvottavaa ei ole. Mutta muutamia myönteisiä merkkejä on siitä, että edistystä on tapahtunut teknisen tason kokouksissa. Hienoa, että näin on. Valitettavaa on, että muuten tilanne ei ole edistynyt, kuten kuulimme. Nyt on kulunut miltei viisi vuotta, ja asiat polkevat paikoillaan neuvotteluissa. Nyt puhutaan markkina-alueesta, jolla asuu 1,2 miljardia ihmistä, ihmistä 7 prosenttia kasvaa vuodessa, hyvin paljon koul- korkeasti koulutettuja ihmisiä, hyvin paljon yhteisiä piirteitä EUn kanssa. 150 prosenttia on luksustuotteille määrätty tulli, ironista kyllä – Jaguarin moottorit ja Skotlannin whisky on näiden korkean tariffin tuotteiden joukossa. Kaiken kaikkiaan kun tarkastan tilannetta, ei pelkästään kun on kyse markkinoille pääsystä ja palveluista, nelosmodulin asioista, julkisista hankinnoista, lääke- teollisuuden tuotteista ja muista. Uskon, että näissä me tarvitsemme sopimuksen uudelleen buuttausta sitä, että aloitetaan uudelleen alusta ja mahdollisimman nopeasti pitäisi päästä liikkeelle. Uskon, että suuria kysymyksiä olikin avoinna sen suhteen, kuinka edetä. Olin Buenos Airesissa VTOn kokouksessa teidän ja puheen, puheenjohtajan muiden ohella. Uskoakseni asennekauppa tapaan ei ole niinkään rakentava. Meidän pitäisi nyt päästä perille siitä, miksi tämä kaikki kestää niin kauan ja mitkä ovat todellisia kompastuskiviä. Onko Intia todenteolla sitoutunut vapaan kauppaan? Uskooko se vapaa kauppaan? Pelkän, että jo sana vapaa kauppa on ongelmallinen joidenkin sektoreiden silmissä. Meidän pitäisi nyt uudelleen buutata koko neuvottelut, aloittaa uudestaan ja mahdollisimman nopeasti Haluaisin minä millä kuulla, mitä suurlähettäjä sanoi tästä asiasta. Pari kysymystä vielä. Tietystikin me puhumme nyt kauppa- ja investointisopimuksesta, PTIA-tyyppisestä sopimuksesta. Sen jälkeen, kun Singaporen sopimuksen osalta saatiin tuomioistuimelta päätös, kysyisin Rova Königiltä, aitaanko nyt uudelleen pohtia sitä, että onko tässä sopimuksessa järkevää pitää mukana investointi vai pitäisikö investoinnit ottaa sieltä pois. Kenties pitäisi toimia samoin kuin uuden seidän sopimuksen yhteydessä, että myöskin työstetään, vai toimitaanko jatkossakin niin, että investoinnit ovat mukana tässä sopimuksessa, koska ennen tuomioistuimen päätöstä tilanne oli jo hankala. Otetaanko investoinnit siis ulos sopimuksesta? Ja toinen kysymys, kuinka sopimusneuvottelut saadaan uuden liikkeelle? Mikä niitä oikeastaan jarruttaa? Onko kyse jostain perustavanlaatuisista ongelmista, jotka liittyvät vapaakauppaan, vaiko onko kyse ongelmista, jotka ovat ratkaistavissa? Kuinka me voimme tehokkaasti, nopeasti uudelleen puutata neuvottelut niin, että etenisivät nopeasti? Tässä olivat minun kannanottoni puheenjohtaja. Kiitos. Tämä lienee yleinen näkemyksemmekin. Nyt minulla on puheenvuoropyyntöjä usealta jäseneltä ja puheaika on siis vain yksi minuutti. Ensiksi Karolin. Kiitos puheenjohtaja, kiitos tästä esityksestä. Tämä kertoi meille, missä tilanteessa neuvottelut ovat. Haluaisin kiittää lämpimästi Rova Köönikiä ja myös lähettiläs Kumaria. On toki kiinnostavaa kuulla, mitä kaikkea neuvotteluita varten on suunniteltu. Ja minä haluaisin edelleenkin, että neuvottelumandaatti julkistettaisiin ja tällä tavoin avoimuuden nimissä saisimme paremmin tietoa. Mitä tulee investointien suojaan, niin onko tämä uusi malli, tämä BTIA, miltä se näyttää ja onko tämä sitten oikea malli ja tarkoittaako tämä sitä, että ensiksi äh, kansalliset investointilähteet käytetään ennen kuin on, äh, on tai tuomioistumat ennen kuin ICS äh, turvaudutaan. Ja sitten huomasin, että Intian kohdalla ei ole tällaista kestävän kehityksen lukua. Sellainen olisi hyvä. Meille olisi hyvin tärkeää tietää, mitä mieltä komissio tästä on ja miten esimerkiksi ilon avain työelämän normit otetaan huomioon, ovatko ne ennakkoedellytyksiä, äh, että ylipäätään voidaan myöhempään neuvotella vai mitä ne ovat. Ja äh, kiitos. Ja sitten edustaja Fjellner. Vielen Dank, ja. Herr Fjellner ist krank, die meisten von uns sind mehr oder Christoph Fjellner on sairaana, joten olen täällä hänen varamiehenään. Me olemme koko porukkamme enemmän tai vähemmän sairaan. Kiitoksia suurlähettiläälle ja komission jäsenelle, komission edustajalle täsmä tyhjentävästä kertomuksesta. Neuvotteluiden osalta nyt tilanne on jumiutunut. Vauhti on pysähtynyt nollaan. Tämä on äh, harmittavaa. Meidän täytyy nyt tehdä kaikkemme, jotta myötä saada uuden liikkeelle ja Intian puolellakin täytyy elvyttää neuvottelut. Tästä on varmaan kaikki samaa mieltä. Nyt konkreettisempi kysymys, joka liittyy sijoittaa suojaan. Tämä on asia, joka aina meitä askarruttaa. Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen myötä olemme myöskin vaikuttamassa niihin asioihin, mutta käytännössä on olemassa direktiivi, joka on peräisin edellisen parlamentin kaudelta – Tuossa direktiivissä todetaan, että kahdenväliset sopimukset voivat pysyä voimassa. Ja minun täytyy suoraan sanottuna todeta, että mikäli halutaan neuvottelut uudelleen liikkeelle, minä näen tämän pikemminkin tavoitteiden vastaisena, mikäli nyt poistan tämän järjestelmän, kun toiminut jo vuosikymmenen, tietystikin uuteen järjestelmään – voidaan mennä, mutta uutta systeemiä ei vielä ole olemassakaan ja nyt pitää painottaa siihen, mitä nyt on. Kiitos. Ja sitten edustaja Minör, anteeksi Guen puolesta siis, edustaja Minör. Selvityn on Minun mielestäni niin kohteleisuus puheenjohtaja. Intian neuvottelut ovat pitkään polkeneet paikoillaan. Onko Intia enää kiinnostunut kauppasopimuksen aikaansaamisen EUn kanssa, vaan katsooko se enemmän Aasian suuntaan? Intian asenne, onko se muuttunut? Ja sitten nyt Kiina on tosiksi suurin kauppakumppani Intialle ja EUn asema heikkenee. Ja myöskin geopoliittisia seuraamuksia on tällä Intian kääntymisellä itään. Minulla olisi muutama kysymys komission suuntaan. Mitä komissio on luvannut Intialle, jotta se saattaisi ottaa ääreen? Intia on esimerkiksi vaatinut palvelun tarjoajille viisumin vapautuksia. Aikooko komissio nyt tarjota tällaista Intialle? Intian osalta tiedetään, että sillä on ongelmia esimerkiksi terveys- ja kasvinsuojelunormien ja merkintöjen suhteen näistä vaatimuksista, aiotaanko niistä hieman livetä, jotta sitten neuvottelut saadaan liikkeelle ja sitten heikentääkö meillä tätä turvallisuutta, mitä nyt näyttää. Entä sitten online outsourcing-toimet, esimerkiksi Amazon ja muut ovat siirtäneet palveluitaan Intian suuntaan. Ja kun on kyse palveluista, niin mikä suhte tässä on kaikille TISA-sopimukseen? ja miltä, miten interni suhtautuu näihin kysymyksiin. Aikooko ja investointisuoja, voidaanko siinä käyttää edelleenkin kansallisia menettelyitä ensin hyväksi ja sitten vasta näitä muita? Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Onko komissio valmis tekemään sellaisen sopimuksen, joka sisältää vankan luvun kaupasta ja kestävästä kehityksestä. Tästähän on jo puhuttu, tällainen vankka tai kestävä tai, tai toimiva tarkoittaa sitä, että siihen pitää myös sisällyttää sanktiointimahdollisuus. Toinen kysymykseni liittyy rinnakkaislääkkeisiin. Rinnakkaislääkkeet ovat aiheuttaneet Intian kohdalla suuria ongelmia. Haluaisin tietää, miten komissio aikoo tämän ratkaista. Kiitos ja lopuksi Heidi Hautala. Ähm, ihan nopeasti kiitos. Puheenjohtaja Tusk, puheenjohtaja Juncker ja korkeudustaja Mogherini ovat tähdentäneet syrjimättömyyttä Intiassa. Minä haluaisin kysyä, kun täällä nyt on läsnä myös suurlähettiläs, miten nämä asiat, jotka liittyvät syrjintäkäytäntö, joka liittyy kastittomiin, onko se huomioitu? Käsittääkseni se on kaikkein suurin syrjintätapaus koko maailmassa, jos ajatellaan, kuinka vähän heillä on oikeuksia. Se vaikuttaa naapurusuhteisiimme ja kaupallisiin suhteisiimme. Kiitos. Lähettiläs, teille tuli tässä suora kysymys. Haluaisitteko vastata? Arvoisat valtuuskunnan jäsenet, Vastaus on hyvin yksinkertainen. Meillä on vanhat perinteemme olemassa ja tietysti myös perustuslakimme ja sitten myös vallitseva käytäntö ja, ja lainsäädäntö. Ja nämä ovat hyvin kattavasti laadittu. Ja tämä tarkoittaa sitä, että, että hallinnollisilla tasoilla – otetaan kyllä heti kantaa, jos havaitaan mihinkään perustuvaa syrjintää. On selvää, että kun meitä on 1,3 miljardia ihmistä Intiassa, niin syrjintää tapahtuu joka päivä, mutta meillä on toimivat mekanismit syrjimättömyyden varmistamiseksi. Ja meillä on aivan todellinen ja riippumaton oikeuslaitos näitä tapauksia varten. Meillä on riittävät mekanismit syrjimättömyyden varmistamiseksi ja tämä on meidän mielestämme sisäinen asia, johon me puutumme valtion sisällä. Ja, ja nythän Euroopan parlamenttikin on syksyllä ottanut tähän kantaa päätöslauselmassaan 13.9. En minä väitä, etteikö näitä syrjintätapauksia ilmenisi päivittäin, mutta kun meillä on niin paljon asukkaita, 29 osavaltiota, erilaisia kulttuureita ja uskontoja, niin tähän syrjintäongelmaan täytyy pureutua kokonaisvaltaisella tavalla. Ja me kyllä sen teemme. Me arvostamme kyllä teidän huolenpitoonne ja toivon, että tämä asia nyt meni perille. Kiitos ja sitten Rova König vielä viisi minuuttia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Minuthan tunnetaan nopeana puhujana, olen pahoillani tulkit. No yksi kommentti ensikättelyyn. Kuten lähettävä totesi, tässä käydään keskustelu ennen neuvotteluja. Minä sanoisin, että ne ovat enemmänkin sondeeraamista, eli tiedetään mitä kukin odottaa. Neuvottelussa liittyy ensimmäisen kysymyksen oikeastaan. Me haluamme oikeastaan varmistaa sen, että mitä sitten tarjotaankin keskusteluihin tänä vuonna. Sen täytyy tapahtua niin, että jokainen tekee siitä päätöksen, tietää mitkä ovat odotukset ja sitten reunaehdot, varsinaiset kynnyskysymykset kummallakin puolella. No se on nyt vähin edellytys, jotta voidaan aloittaa ja päättää neuvottelut. Se oikeastaan, mikä tässä nyt on kapulana rattaissa, että odotukset ovat kovin korkealla molemmin puolin. Ja aika vähän on aikaisemmin keskusteltu edes joustosta. Kyllä joustoa löytyy. Onhan se nähty muissakin neuvotteluissa. 2013 keskeytettiin toki ne, mutta kyllä tässä on keinoja joustaa monin tavoin. Mutta tässä mennään eteenpäin ja täytyy miettiä, missä nyt mennään. Investments, uh, I mentioned in my presentation. Investoinnit mainitsinkin alustuksessani, että Intia on kovasti tivannut sitä, että investoinnit pysyvät mukana vapaakauppasopimuksessa. totta kai tuomistumisen päätöksen jälkeen emme ole hylkäämässä politiikkaa. Edelleen keskustelemme sisällöstä investointien suojan osalta EU-puolella ja toki myös tästä uudesta kahdenkeskisen sopimuksen mallista, joka Intiassa on. Ehkä tähän voidaan palata myöhemmin, nyt oli varasta mitään sanoa siitä. Oikeastaan parempi olisi nyt keskittyä siihen, mitä me haluamme saavuttaa kummallakin puolella ja onko jotain yhteistä löydettävissä. Toivottavasti on. No sitten paikalliset oikeussuojakeinoja täytyy nyt muista se, ei tässä jumiuduta eikä puhuta seintäjärjestelmästä, vaan kun siellä on kansallinen jossa menee liian pitkään ratkaista asioita. Ja se on varmasti kaikkein keskeisimpiä kysymyksiä, joista käydään keskusteluja. Me haluaisimme, että voitaisiin saattaa päätökseen asiat silloin, kun on investointiriitoja olemassa. Ja totta kai riidat on ratkaistava. Välitulvaltuudesta sitten en tietenkään voi kommentoida sitä, koska se on neuvoston käsissä julkaista valtuudet. Komissio on tehnyt aivan selväksi kyllä sen, että me haluamme julkaista kaikki tulevat valtuudet. No se on sellainen päätös, joka hiljattain julkaistiinkin, niin toivottavasti saadaan myönteinen päätös siihen. No sitten kestävä kehitys. Siitä on paljon keskusteltu ja todellakin haluan käydä kasvotusten tästä neuvotteluja, koska se on kiperä asia. Meillä on tässä totta kai kestävässä kehityksessä korkeat tavoitteet. Intia ei ole ottanut tätä lukua mukaan yleensä vapaakauppasopimuksiin. Kysymysmerkkejä on paljon, kommentteja on kuultu myös paljon, mutta nyt se kuitenkin sitä, ihan niin kuin missä tahansa, niin tämä kestävä luku on kaikkien kauppakumppaneiden kanssa erityisen tärkeää. No, tässä vaiheessa emme me tietenkään vielä voi tehdä päätöstä, otetaanko seuraamukset mukaan vai ei. Kuten jo totesin aikaisemmassa Meksikokeskustelussa, me emme ole vielä saattaneet päätöksen neuvotteluja eri sidotryhmien kanssa EU-ssa. Totta kai me olemme valmiita menemään eteenpäin, jos päätös vain tehdään siltäkin osin, toivottavasti piakkoina. Ei emme tietenkään hylkää kaikkea sitä, mitä on saavutettu tämmöisessä neuvottelussa, mutta kuten sanoin, on uuttakin ilmennyt. Ja totta kai tämä kestävä kehitys on yksi niistä ja siinä täytyy päästä eteenpäin. No sitten vielä yksi asia, joka on tärkeä, jousto. Kun ajatellaan VTOtakin lääkkeiden osalta, me olemme kyllä sitoutuneet tähän Intian kanssa aiemminkin neuvottelussa, emme tietenkään siinä ota takapakkia. Tälläkään kertaa ymmärrämme toki rinnakkaisnäke merkityksen Intiassa, vaan ylipäätään kehitysmaissa. Ei, ei todellakaan puhuta siitä, että elintarvikestandardia ruvetaan laskemaan. Se on nyt itsestään selvää. No palveluissakin me noudatamme hyvin paljon meidän perinteistä politiikkaamme palveluissa. Kiitos. Kynik, äh, Kiitos, Rova Kynik. Ja sitten vielä edustaja Campbell Bannerman. Campbell report, even if you don't use my full name, Campbell. Minut kelpaa kyllä Campbellkin. Koko nimeni Campbell Bannerman ei tarvitse aina mainita. Eikä tämä riitä. The votes, uh... No niin, hieno juttu. Sitten siirrymmekin esityslistan kohtaan 15, koneäänestykset. Ja testaamalla aloitetaan, kuten yleensä kaikki voivat sitten tarkistaa, että äänestyskortit toimivat. Aloitetaan testi. And the vote is closed. Äänestys päättyy, testi sellainen. Okay. And the groups are fine? Yeah, there was no... Oh. Okay, good. Everything is fit. No niin, kaikki kunnossa. Joten voidaan siirtyä ensimmäiseen äänestykseen. Kolmikantaneuvottelujen tulos. Kyse on siis polkumyynnin suojautumisen uudistuspaketista. Aloitus, anteeksi, äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Onneksi olkoon esittelijä Fjellner. Seuraava on sitten kohta 16. Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen. Valmistelija on Van de Kamp ja ensiksi kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta, hetkinen. Anteeksi, tämähän raukeaa. Sitten kompromissi kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta, vastaan, tyhjään, hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan. Hetkinen, aloitetaanpa alusta. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty kaiketi, mutta tarkistetaanpa kompromissi seitsemän. Äänestys päättyy ja selkeästi hylätty kyllä. Eli nämä seuraavat tarkistukset jäävät pois. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 35. Niin, pientä sekaannusta tässä. Voitteko ensi kerralla viimeistellä nämä äänestysohjeet? No niin, ja loppuäänestys sitten vielä sähköisesti. Äänestys alkaa. Niin, tässä minulle kerrottiin, että tämä oli väärin numeroitu. Eli lopullinen äänestys sitten alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Onneksi olkoon, edustaja Van de Kamp. Sitten kohta 17 suositukset EUn ja Azerbaidsanin laaja-alaista sopimusta koskevista neuvotteluista ainoastaan valmistelija Takkulan tarkistukset. Tässä ehdotetaan äänestystä yhtenä ryhmänä. Sitä ei ole vastustettu. Kuka puoltaa tarkistuksia? Kaikki nämä 19 siis yhtenä ryhmänä vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja lopullinen äänestys sitten vielä sähköisesti. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty todella suurella enemmistöllä. Kiitokset kaikille. Tämä päättää meidän lyhyen äänestyshetkemme tänä aamuna. So, if you would like to leave the room. Jos haluatte lähteä täältä salista, niin tehkää se ystävällisesti hiljaa. Wir kommen jetzt zum... Sitten siirrymme esityslistan seuraavaan kohtaan, joka on So, dann kommen wir zu Punkt 18 und 19. No niin, sitten siirrytään kohtiin 18 ja 19. Kyse on VTOsta, hyvät kollegat. Ja tässä on ikään kuin kaksikin kysymystä. Ensiksi tilapäisen valtuuskunnan kertomus VTOn 11. ministerikonferenssista – Buenos Airesista. Ja sitten toiseksi pitäisi vähän pohtia, että miten tästä eteenpäin. Koska kaikkihan tiedämme, että Buenos Airesin konferenssin tulos oli pettymys. Ja se kyllä ihan kyseenalaisti koko VTOn toimintakyvyn. EPn äh, valtuuskunta koostui 14 jäsenestä ja parlamentin valtuuskunta osallistui parlamentaarisen konferenssin vuosittaiseen kokoukseen, joka siis pidettiin ennen tätä ministerikonferenssia ja sitten myös osallistuivat tähän ministerikonferenssiin. Ja tietysti tuolla kokouksen liepeillä pidettiin sitten hyvin paljon kahdenvälisiä kokouksia ministereiden kanssa, esimerkiksi ministeri Seko Japanista, ministeri Kiobo Australiasta ja ministeri Fori Argentiinasta olivat näiden kahdenvälisten tapaamisten listalla. Ja valtuuskunnalla oli hyvin paljon lupaaviakin tapaamisia, mutta hyvät kollegat, parlamentaarinen konferenssi tai pikemminkin parlamentaarisen konferenssin ohjausryhmä on jo pitkään luvannut tai keskustellut tästä loppuasiakirjasta parlamentaarisesta konferenssista. Ja nyt vihdoin tuo, tuo asiakirja on julkaistu mutta siinä nyt ei juurikaan asiasisältöä kyllä ole, koska me emme olleet siinä tilanteessa. Meitä oli siis 60 edustajaa tuolla konferenssissa ja emme pystyneet saamaan aikaan rakentavaa eteenpäin katsovaa tulosta. Ja erityisesti yksi maa, nimittäin Intia, jota täällä juuri kuulimmekin, niin asettui vastahankaan useissa kauppapoliittisissa kysymyksissä ja Intian edustajat sanoivat, että, että elintarvikkeiden varastointi ja turvallisuus on sellainen kysymys, jossa Intia ei voi tulla vastaan. Ja tämä sitten johti siihen, että monilla muilla aloilla ei myöskään päästy mihinkään painaviin tuloksiin. Ja nyt olemme tulleet siihen pisteeseen, että meidän tulee miettiä, että miten me tämän parlamentaarisen konferenssin kanssa etenemme. Minusta ei ole mitään järkeä siinä, että useat parlamenttien jäsenet useista eri maista viettävät pari päivää jossakin ja saavat aikaan asiakirjan, joka ei tuo keskusteluun mitään uutta, jossa ei ole mitään sisältöä, jota kukaan ei edes tunne kun sitten G11-porukassa kysyimme, että ovatko he lukeneet tai tuntevatko ylipäätään tuota parlamentaarisen konferenssin laatimaa loppuasiakirjan, niin aina vastaus oli, että ei. Ei tässä ole mitään järkeä. Meidän täytyy nyt vahvistaa VTOn parlamentaarista ulottuvuutta, koska mehän parlamentaarikkoina haluamme, että VTO menee eteenpäin asioissaan. Mutta jos tilanne on näin umpikujassa, että mitään konkreettisia tuloksia ei saada aikaan, niin eihän tässä sitten mitään järkeä ole. Me olemme VTO-ohjausryhmässä viime viikolla keskustelleetkin tässä talossa tästä aiheesta jo, ja nyt me aiomme laatia uudistuspaperin keskustelun pohjaksi. Aiomme esittää ehdotuksia, miten parlamentaarista konferenssia voitaisiin uudistaa. Tämä jaetaan kaikille Strasbourgin helmikuisessa istunnossa ja sitten käsitellään sitä täällä valtuuskunnassa tietysti. Ja sitten toivomme, että asiakirja leviää myös muihin parlamentteihin, jotta sitten maaliskuussa voisimme tapaamisessamme keskustella uudistusaskelista, jotta parlamentaarinen konferenssi ylipäätään voisi saada jotakin järkevää aikaan tulevaisuudessa. Ja sitten toinen kysymys oli tuo ministerikonferenssi, siis MC11 lyhenteellä tunnettu. Ja siitäkään ei saatu aikaan mitään sitovaa loppuasiakirjaa. Toiveet olivat aika matalalla ylipäätään konferenssin alussakin. Keskustelimme esimerkiksi siitä, että voisimmeko kieltää tukiaiset kalastuksessa. Tämä olisi ollut näkyvä tulos, joka sitten olisi myös edesauttanut kestävää kalastusta. Ja sitten jo, joillakin, joistakin palveluistakin keskusteltiin, verkkokaupasta ja niin edelleen. No kaikenlaisesta keskusteltiin, mutta mitään sopimusta ei saatu aikaan ei päästy yksimielisyyteen edes siitä, että miten konkreettisesti nyt tulisi edetä. Ja sitten ehkä puhut, tai puhuttiin, että voisiko saada aikaan jotakin kahdenvälisiä sopimuksia tai sitten jonkinlaisia ryhmittymiä maiden välille, että ne voisivat sitten keskenään sopia asioista, mutta tämä ei todellakaan ole mikään monenvälinen lähestymistapa. Ja tätä taustaa vasten täytyy nyt kyllä todella miettiä, että miltä VTOn tulevaisuus näyttää. Ja tässä tietysti herää myös kysymys siitä, että kun nyt Kaksi vuotta olimme valmistelleet näitä konferensseja. Ainakin kolme tuhatta ihmistä, ellei jopa enemmänkin, kokoontui vuonna sairasiin pariksi päiväksi ja mitään ei saada aikaan. Niin kyllähän tämä nyt kyllä herättää <laughs> vähän kysymyksiä, että miten tehokkaita nämä välineet ja nämä yhteistyökuviot ovat. Ja tässä Euroopan parlamentilla olisi nyt mahdollisuus saada moottori taas käyntiin ja miettiä, että miten asiaa saataisiin eteenpäin. Ja tämä voisi olla kyllä meidän parlamentillekin yksi painopistealueista tämän vuoden aikana, jotta VTO-järjestelmä pysyisi käynnissä. Koska kyllähän sääntöihin perustuva kauppajärjestelmä on aivan keskeinen asia vientisuuntautuneille kansantalouksille, kuten EU-maille. No niin, tässä johdanto minun osaltani ja nyt antaisin puheenvuoron jäsenille, delegaatioiden tai ryhmien edustajille. Guinness, Ryby, Winkler, ketkä täällä nyt ovat paikalla. Imma ensiksi. Kovasti kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni alustuksen oli ihan täydellinen, koudin tuntuva, kattava, perusteellinen. Minä uskon, että on nyt kaikilta osin tärkeää, että tätä pohdiskelua käydään siltä osin, minkälaiseksi haluamme VTOn, miten haluamme parlamentaarisen kokouksen toimivan ja minkälaisia uudistusmekanismeja täytyy käsitellä. On nimittäin niin, että paitsi että tulokset olivat kovin vähäiset, surkeat suorasta, kun puheenjohtaja sanoin, niin täytyy miettiä, miten tätä kohentaa. Mielestäni on tärkeää tunnustaa se, mikä ei ole toiminut ja pyrkiä muuttamaan niitä. Siksi sitä pidän tärkeänä, kun totesitte, että kovasti, kovin vähän oli mielenkiintoista otettu hyväksymämme asiakirjaa kohtaan, vaikka kuitenkin sisältö oli mielenkiintoinen. Ehkä tässä täytyy tehdä valmistelutyötä myös huomioida kansalaisyhteiskunta, järjestöt, taloudelliset toimijat, yhteiskunnalliset toimijat, jotta he tuntevat olevansa osallisia myös parlamentaarisessa konferenssissa ja ministerikonferenssissakin tässä on nämä yksimielisyyskäytäntö ja sitten on populistit ja ääriliikkeet oikeisto protektionismin mukaan monenkeskisyyttä vastaan, maapalloistumista vastaan, on näistä äärikansallismielisyyttä, mutta sitten on muita poliittisia liikkeitä ja puolueita, jotka enemmistöltään ovat kuitenkin monenkeskisyyden puolestaan. Meidän täytyy nyt jotenkin huomioida tämä enemmistö? Miten päästäisiin eteenpäin myös näillä kannoilla? On erittäin tärkeää, että tartumme kaikkiin haasteisiin kaupan, kansainvälisessä kaupassa, kestävässä kehityksessä. Siinä, kyllä siinä monenkeskisyydellä on hyvin keskeinen osansa. Euroopan parlamentissa ehkä meillä on mahdollisuus myös olla myönteisessä osassa. Ja se edellyttää totta kai keskustelua, erittelyä ja konkreettisia ehdotuksia. Thanks a lot. Kiitos. Sitten David Martin. Thank you, um... Kiitos, puheenjohtaja. Tietystikin olen täysin samaa mieltä, kun te sanotte, kuinka suuri pettymys kokous oli. Tämä liittyy kolme elementtiä, kaksi niistä jo mainittiinkin. Ensinnäkin ministeritasolla annettiin Buenos Airesin julistus. Sitä ei pitäisi aliarvioida. Ja sitä seikkaa Latinalaisen Amerikan maat tietystikin, koska Buenos Aires järjestettiin kokous, mutta neljän Latinalaisen Amerikan maan presidentit erittäin vahvasti julistuksen yhteydessä puolustivat VTO-järjestelmää ja monenvälisyyttä. Uskon, että tämä on erittäin myönteinen merkki, ja tätä pitäisi jättää huomiotta. Yhtä lailla Buenos Airesin julistuksessa mainittiin naiset 110 maata VTOn verkkosivut on allekirjoittanut tämän ja sanonut, että naiset pitäisi paremmin ottaa mukaan, kun on kyse kaupasta. Ja naisille pitäisi merkittävämpi rooli. Ne ovat kaikki myönteisiä merkkejä. Mutta mitä parlamentaarisen kokoukseen tulee, olen täysin samaa mieltä teidän arvioinnin kanssa. Minua hieman huolestutti, kun alustitte tätä aihetta. Pelkäsin, että heitätte lapsen pesuveden mukana. Ei pidä kuitenkaan luopua pyrkimyksistä parantaa ja uudistaa VTOta. Tämä on oikea tapa toimia, koska on järkevää, että parlamentaarikot eri puolilta maailmaa kokoontuvat yhteen keskustelemaan asioista ja parlamentaarinen valvonta on myöskin tarpeellista VTOssa. Meidän täytyy olla sinnikkäitä, tehtävillä helppoa, mutta ei pidä antaa periksi. Mitä ministeritason tulee, emme voi paljonkaan tehdä sen osalta, mutta toteaisin, että elämme erittäin vaikeita ja eriskummallisia aikoja – nyt en puhu niinkään oppositiosta, mutta se, että amerikkalaiset eivät olet mukana ja eivät osoita minkäänlaista sitoumusta prosessiin, tämä ei auta asiassa. En tiedä vastustavatko asia, mutta eivät ole ainakaan mukana. Ja maailmantalouden kannalta että meillä ei ole merkästä. Ja mielestäni kokous oli suuri pettymys, mutta nyt ja tulevaisuudessa täytyy pyrkiä vaikuttamaan siihen, että ministeritason työ on tehokasta. Kiitos edustaja Rybik, niin kiitos. Haluaisin ensiksi kiittää lämpimästi, koska meille tämä konferenssi jälleen kerran osoitti sen, kuinka vaikeaa on sopia asioista yhdessä yli 160 valtion kanssa miten vaikeaa on määritellä yhteiset puitteet ja kuinka vaikeaa on päästä asioissa eteenpäin. Ja erityisesti ottaen huomioon, kun yksittäisillä mailla ja henkilöilläkin voi olla veto-oikeus, yksittäiset maat voivat jumittaa edistyksen missä tahansa asiassa. Minusta on suoranainen ihme, että asiat ylipäätään ovat menneet eteenpäin. On selvää, että uudistusta tarvitaan. Eikä ainoastaan ministerikonferenssissa, ei siis ainoastaan vain ministeritasolla, vaan myös muilla tasoilla ja myös meidän yhteistyössämme muiden maiden kanssa ja muissa yhteistyökonteksteissa. Ja minusta on tärkeää nyt tulevina vuosina, kun olemme VTOn e, parlamentaarisessa konferenssissa, niin meidän täytyy vielä miettiä sitä lainsäädännöllistä puitetta tai oikeudellista puitteista, jossa toimitaan. Minusta VTO on valmis ainakin pääsihteerin Ähm, sanon, sanomaa tulkitsemalla äh, syventämään yhteyksiä parlamentteihin. Ja tietysti olisi hyvä, jos parlamentit saisivat samat tiedot kuin ministeri tähän lienee halukkuutta ja tämä jo varmasti parantaisi yhteistyötä, nimittäin ministerit eivät aina anna meille parlamentaarikoille kaikkea tarvittavaa tietoa. Jos tätä parannettaisiin, niin se olisi jo hyvä askel eteenpäin ja olisi hyvä, että ministerit ja parlamentaarikot olisivat samalla viivalla, mitä tulee tiedonsaannin suhteen. Ja tietysti pitäisi voida keskustella uudelleen myös VTOn tavoitteista. Me tiedämme, että kestävä kehitys on tapetilla Äh, vaikka se on painopistealue, niin siitä ei konferenssista, konferenssissa juurikaan puhuttu. Olisi hyvä, että määriteltäisiin maailmanlaajuiset tavoitteet, että kehitystavoitteet, että kestävän kehityksen tavoitteet pitää saavuttaa. Minulle tämä oli aivan itsestäänselvä asia. Sitten myös tämä laiton kalastus, että siitäkään ei päästy nyt yhteisymmärrykseen, kun ministerit ja parlamentaarikot keskustelevat asiasta eikä tästä asiasta saada päätöstä aikaan, niin silloin kyllä tiedetään, että uutta lähestymistapaa tarvitaan, jos näin keskeisestä asiasta ei päästä yksimielisyyteen. Ja sitten pitäisi myös riitojen ratkaisumenetelmään löytää jonkinlainen toimiva ratkaisu. Kiitos ja sitten edustaja McClarkin. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos sihteeristölle siitä, että johdatteli meitä niin hyvin Buenos Airesissa. Kyllä se oli monikeskeisellä tasolla pettymys epäilemättä, mutta täällä korostettiin myös sitä kaikkea muuta työtä, ei pelkästään neuvottelijoiden voimiin, vaan myös Merkosurin kanssa. Siellä vähän liikehdintään tapahtui ja menestyksellisiä neuvotteluja käytiin siellä muilla reunamilla. Kahden keskisiä keskusta käytiin Australian kauppaministerinkin kanssa neuvottelusta argentinalaistenkin kanssa. Ne olivat ihan hyviä keskustelijoita käytiin. Parlamentaarisessa konferenssissa Inma ja minä emännöimme sähköisen kaupan tiimoilta tapaamisia myös kansainvälistymisestä kaupassa. Se oli hyvin eläväinen keskustelu, sanoisin. Yli tunti kyseltiin asioita. Osa oli vähän myönteisempää, osa vähän enemmän myönteistä. Kun ajatellaan Intiaa, Afrikan maita, jotka ovat kovin vastahakoisia. Parlamentissa konferenssissa meillä on oma osamme myös vaikuttaen keskusteluihin, tiedottaen ihmisille näistä keskusteluista niin, että muut parlamentaarikot ajaisivat monikeskisyyttä muissa asioissa sähköisessä kaupassa muun muassa jatkossa. Eli toivon, että vaikka niin pettyneitä olimmekin, niin keskusteluja käyttiin laajemminkin ja toivottavasti ne kantavat hedelmää myöhemmin. David Campbell Bannerman. Kiitos. Sitten Campbell Bannerman. Puheenjohtaja, ihan lyhyesti vain. Tiedän, että olemme kaikki pettyneitä ministeritason konferenssin lopputuloksiin. En itse ollut aikaisemmin ollut mukana. Oli hämmästyttävää, että kaikki maat tulevat paikalle. Kukaan ei poikota kokouksia. Kaikki ovat kyllä paikalla, mutta valittava kyllä. He kieltäytyvät sitoutumasta keskustelun Intia, Kiina ja Yhdysvallat eivät millään tavalla auttaneet prosessia. Valittavaa kyllä. Ne ovat kyllä paikalla. Päivänpolttava kysymys tässä yhteydessä on se, että paneelin jäseniä – jäsenistä on puhuttu, nyt puhut tuomarista, on paneelin jäsenistä. Tilanne on suorastaan kriisinomainen, kun on kyse ratkaisusta. Yhdysvallat ilmoitti tänään tarifeista kiinalaisia aurinkopaneeleja ja korealaisia pesukoneita varten. Ja kun nämä kaikkialta tulee maailmasta paikalle ihmisiä Argentiinan parlamentin kanssa yhteiskokoukseen, niin tällainen on hyvä. Kahdenväliset keskustelut myös erittäin hyödyllisiä. Kaikki ovat nimittäin siellä paikalla. Ja hienoa, että delegaation matkan järjestäjät onnistuvat järjestämään tapaamisia. Um, Kiitos kattavasta uutta alustuksesta? No vihreissä. Täytäntöpojen sääntöjen täytäntöpano on keskeisellä siellä ja minä uskon edellisten kollegojen lailla, että on erittäin tärkeää löytää ratkaisu riitojen ratkaisumekanismiin, ellemme me voi taata PTO-sääntöjen täytäntöpanoa, niin miten me koskaan voimme kuvitellakaan, että uusia sääntöjä saataisiin sähköisessä kaupassa tai missään muussakaan. Eli on tosi epäreilua, että Yhdysvallat vetoomus elinten jäsenten nimittämisen estävä. Todennäköisesti USAn kritiikki liittyy kohtaan ehkä on osin perusteltua. Hyvä on ainakin olla valmis keskusteluihin. Sanoisin myös, että on mekanismien sovittamien YK on sestävän kehityksen tavoitteisiin on aika olennaista minulle ja vihreille. Miettiä, miten voitaisiin edistää vuoropuhelua VTOn, YK kesken ja ehkä Maailmanpankinkin kanssa. Minä kyllä ainakin ottaisin Maailmanpankin mukaan peliin. Ehkä meidän valiokuntamme voisi tämän eteen jotain tehdä, kutsua puhuja eri tahoilta ja katsoa, miten se onnistuisi. Minä nimittäin, no, tämä nyt on yleisempi kommentti, parlamentin toiminta ajatellen, kun meillä ei oikein ole mekanismia kattavasti käsitellä 2030 agendan täytäntöönpanon osalta, eikä se liittyy paljon kauppaan yksinään, mutta tärkeässä asemassa sekin on. Kiitos. No totta kai komissiokin pohtii tämän upean konferenssin tuloksia. Ja ehkä muutamat vastaukset voidaan, voidaan saada jo nyt komissiolta. Dennis Redone, joka on juuri palannut tuolta VTOsta. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Kuuntelimme tarkoin näkemyksiänne hetki sitten. Ja ne ovat tietysti yhdessä linjassa meidän kanssamme, että meidän täytyy jonkinlainen on tulevaisuusstrategia hahmotella. Se vie kyllä jonkin aikaa, koska se, tässä on niin monta tekijää pelissä. Ja monet VTO-jäsenet vielä miettimät, että mikä oli se perussyy sille, minkä takia MC11 epäonnistui. Se oli todella pet- pettymystä aiheuttava lopputulos, joka sieltä saatiin. Ja tietysti meidän täytyy siis todellakin todeta, että me olemme kyllä komission kanssa hyvin samoilla linjoilla teidän kanssanne. Me menimme MC11-konferenssiin tietysti avoimin silmin ja ymmärsimme kyllä jo lähtökohtaisesti, että joitakin vaikeuksia oli ylipäätään, mitä tulee neuvottelu etenemiseen. Sitten siellä ilmeni paljon uusiakin ongelmia ja sitten myös, myös yllättäviä käänteitä esimerkiksi Yhdysvaltain hallinnon taholta ja sitten äh, myös se, että <clears throat> VTOn työskentelyä estettiin joissakin asioissa. Ja ylipäätään, että näytti siltä, että mitään poliittista johtajuutta ei hirveän paljon tuolla konferenssissa ollut ja ei ollut sellaista selkeää kuvaa siitä, mihin maailman kauppajärjestelmä pitäisi mennä. Ja, ja tietysti sitten ei vähiten myöskään parlamentaarikot aiheuttaneet äh, pettymystä ja on hyvin tärkeää, että nyt pidetään kiinni siitä, että, että VTO etenee ja että tällainen keskinäinen kaupankäyntijärjestelmä pysyy hengissä. Nyt tilanne näyttää vähän hankalalta, mutta kyllä joitakin mahdollisuuksia on. Ja meidän täytyy nyt tarttua niihin ja todellakin esimerkiksi tuoda pöydälle ihan konkreettisia esityksiä, koska tämä on tapa, jolla voidaan osoittaa johtajuutta ja tällä tavoin voidaan viedä asioita eteenpäin, että ehdotetaan ihan konkreettisia asioita, tuodaan ne pöydälle. No valitettavasti tuo epäonnistuminen kiteytyy juuri siihen, että maatalousasioista ei päästy yksimielisyyteen ja se sitten johti tällaiseen dominovaikutukseen, että muutkaan asiat eivät edenneet. Ja tämän jälkeen sitten konferenssissa ei saatu aikaiseksi edes ministeritason julkilausumaa, mikä on todella surullista. Tämä on huolestuttavaa, se luo suurta epävarmuutta sille, mikä on VTOn rooli tulevaisuudessa. Ja meille tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy laajentaa lähestymistapaa, meidän täytyy jollain tavalla tuoda lisää joustavuutta neuvottelutoimintoihin. Ja tämä voisi olla hyvä fokus nyt tulevien kuukausien aikana VTO-jäsenten keskuudessa, äh, kun puhutaan monenvälisestä neuvottelumahdollisuuksissa. Jotkut ryhmittymät hän tekivät sopimuksia Buenos Airesissa, mutta todelliseen maailmanlaajuiseen monenväliseen lähestymistapaan ei päästy. Ja me EUna haluamme olla aktiivisia keskusteluun osallistujia, haluamme tuoda joustavuutta keskusteluihin ja pitää silmät avoina ja todellakin saada aikaan sitten myös tällaisia osaratkaisuja. Mutta sitten multikansallisella tasolla neuvottelut eivät edenneet ollenkaan niin kuin odotettiin ja tämä voisi olla hyvä asia keskustelu. Meidän tulisi miettiä, mikä olisi vto neuvottelun mandaatti. Ehkä voitaisiin tehdä, kuten Heidi Hautala ehdotti, että laajennettaisiin VTOn mandaattia SDG-suuntaan. Ja ja on tärkeää, että käydään läpi ihan sääntö, sääntöihin pohjautuvaa lähestymistapaa myös ja mietitään, mikä on tuo lainsäädännöllinen puitteisto, jossa VTO toimii, onko se mahdollisimman toimiva. Ja sitten kaksi suurinta huolta VTOhon liittyvää asiaa ovat tietysti tuo ratkaisu menetelmä ja sitten myös tämä vetoomustuomio, istunta, vetoomuselin. Nämä eivät toimi asianmukaisella tavalla. Komissio näkee, että nämä ovat suuria riskejä koko järjestelmälle ja nämä ovat ihan koko olemassaolon uhkia minun mielestäni. Ja sen takia pitää poliittista huomiota kiinnittää erityisesti riitojen ratkaisumenettelyyn ja valituselimen, vetoomuselimen toimintaan. Ja parlamentti ja neuvosto ovat näitä asioita myös pohtineet ja niistä raportoidaan sitten tulevien kuukausien aikana. Ja heti tällä viikolla komissaari Malmström osallistuu pieneen ministerikokoukseen tuolla Davosin käytävillä. Kiitos. Kiitos. Niin todellakin strategian pitää heijastella vallitsevaa asiain tilaa ja ottaa huomioon sitten muuttuneet kannat esimerkiksi Intiassa ja Yhdysvalloissa ja miettiä, mikä voisi olla VTOssa EUn tuleva rooli. Ja meidän täytyy hahmotella oma strategiamme, mutta myös, kuten sanottiin tässä, tuoda ihan konkreettisia ehdotuksia pöydälle, jotta voidaan sekä keppiä että porkkanaa käyttää. Ja todellakin tästä aiheesta pitää vielä keskustella. Näitä keskustelumahdollisuuksia varmasti vielä tuleekin. Kuten aikaisemmin jo totesin, niin meidän parlamentaarikkojen velvoite on tarkastella ensiksi tätä parlamentaarista konferenssia ja miten sen toimintaa voitaisiin parantaa. Me julkaisemme oman uudistuspaperimme melko pian ja yritämme sitten aktivoida myös kollegoitamme muissa parlamenteissa, jotta hekin tarttuisivat toimeen. Ja VTOn tulevaisuudesta on syytä keskustella myös komission kanssa. Ehkä kaksi komissaariakin voisi olla paikalla, koska maataloushan on aina se keskeinen neuvottelukysymys VTO-piireissä. Ja ehkä joitakin muitakin puhuja voitaisiin pyytää paikalle. Ja meidän olisi syytä järjestää tässä, tästä myös ALDE Workshop, tilaisuus, johon kutsuttaisiin ulkopuolisia asiantuntijoita ja sitten yhdessä pohdittaisiin, miten VTOn toimintaa voitaisiin jatkossa parantaa. VTO-asiat tulevat olemaan hyvin vahvasti mukana agendallamme tänä vuonna. Kiitos tästä keskustelusta. MC11-konferenssin tuleva, anteeksi, tuloksista ja VTOn tulevaisuudesta. Sitten voidaan siirtyä kohtaan 20 vuosikertomus yhteisen kauppapolitiikan täytäntöön panosta. Äh, edustaja Saifi on EUn, anteeksi, EPn esittelijä asiassa. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, minä esittelen teille mietintöni liittyen yhteiseen kauppapolitiikkaan – Tämä on välitarkastelu unionin kauppapolitiikkaa tarkasteltaessa. Tässä on neljä asiakirjaa pohjana. Ensinnäkin kaikkien kauppastrategiaa, Euroopan parlamentin päätöslauselma 2016 vuodelta liittyen EUn kauppapolitiikkaan, viime syyskuussa julkaistu komission kertomus liittyen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta kaksi vuotta hyväksymisen jälkeen ja sitten myös kertomus 9. marraskuuta liittyen vapaakauppaan. Kauppapolitiikan täytäntöönpano liittyy monia näkökohtia, varsinkin kauppaneuvottelujen kulku, lainsäädäntövälineiden hyväksyminen ja miten kauppastrategia toteutetaan. Minä olen laatinut mietintöluonnoksen, jossa puutun moniin kysymyksiin, joita komissio on esitellyt, ja tässä nyt ajanpuutteen vuoksi puuttuu vain muutamaan. Ensinnäkin muistutan siihen, että vastavuoroisuus ja reilun kilpailun takaaminen ovat johtotähtenä EUn kauppapolitiikassa, ei pelkästään kun käydään kauppaneuvotteluja, vaan myös niissä välineissä, joita me hyväksymme. Ja sitten, mikä myös on erittäin keskeistä mielestäni lähettämässämme viestissä parlamentista, Euroopan unionin täytyy olla aktiivinen ja reagoida välittömästi, jos jokin menee pieleen tai sitoumuksia ei noudatetaan. EUn täytyy käyttää kaikkia käytössä olevia välineitä ja osoittaa reagointiin nopeutta niin, että voidaan jo ennakoida kaikki ongelmatkin kauppapolitiikassa, taata, että tämä toteutetaan hyvin jo ennen kuin oli ja myöhäistä toimia. Ja siksi haluaisinkin, että saadaan yhteistä kauppapolitiikkaa ja sen seurantaa keskeisenä osana EUn kauppapolitiikan strategiaa. Niinpä edellyttäen, että meillä on riittävästi rahoitus- ja inhimillisiä varoja ja komissio olisi oma yksikökin tätä varten. Otan huomioon myös komission ensimmäisen kertomuksen vapaakaupan toteuttamisesta ja totesin, että Euroopan yritykset eivät käytä suosituimmuusmahdollisuuksia sopimuksissa. Komissio pitäisi puuttua tähän mitä pikimmiten ja tiedottaa asiasta, tukea myös yrityksiä, jotta ne voisivat hyötyä paremmin sopimuksista on perustavanlaatuista myös kehittää erityisiä kauppapoliittisia toimia pk-yrityksiä varten. Muistuttaisin, että komission kertomus sopimusten täytäntöönpanosta on myös erityisesti huomioinut pk yritykset Näin voidaan paremmin eritellä ja kohentaa pk-yrityksiä koskevia määräyksiä. Haluaisin, että tässä on myös toki politiikkaa vientiä varten, nimenomaan pk-yrityksiä ajatellen. Huomio myös ne välineet, jotka auttavat kauppapolitiikkaa viemään eteenpäin Euroopan unionin arvoja, kehittää vastuullista toteuttamista koko ketjussa. Me olemme tästä jo keskustelleetkin alustavasti ja minä korostan, että meillä asiat hoidetaan läpinäkyvästi ja taataan tietojen saantia, ja huomioidaan myös vaikutusarviointia. Minä haluan, että kaikki neuvotteluvaltuudet julkaistaan ja nimenomaan valtuuksista puheen ollen esitänkin, että viisi vuoden, viiden vuoden välein ne päivitettäisiin vastaamaan tilannetta. Haluan, että komission jäsenvaltiot kehittäisivät myös tiedotusstrategiaa kauppapolitiikassa, huomioisivat huom- paremmin kaikki toimijat, jotta ne saisivat tietoa ja vastauksia kysymyksiinsä. No tämä riittäkään tällä haavaa. Jos mietityn luonnoksesta jotain muuta tulee esille, niin mieluusti jotain vastaan kommentteja. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos. Sitten SED-ryhmän puolesta. Karolin, ole hyvä. Dankeschön, vielen Dank für den... Kiitoksia, kiitos ehdotuksesta. Mutta oikeastaan Alessian piti puhua tästä asiasta. Jutke. Siis puhun nyt varjoesittelijämme puolesta. Jut halusi kiittää varjoesittelijää, tai esittelijää erittäin hyvästä luonnoksesta. Tämä luo erittäin hyvät puitteet tuon kauden arviointia varten ja materiaalin arviointia varten. Juuri tällä tavalla meidän täytyykin keskittyä, mikä luomme tämä mietintö on tehokas. Samoisia siitä, että suuri joukko prioriteetteemme heijastuu tekstiin mukaan luettuna kestävän kehityksen kappaleen täytäntöön pano. Olisi menemään pidemmälle tehdä konkreettisia suosituksia komissiolle. Tulemme tekemään tarkistuksia jotka perustuvat valiokunnan aiempiin kantoihin, mutta esitämme myöskin uusia ajatuksia. Esimerkiksi sen osalta, kuinka voimme paremmin käyttää hyväksi EU-valtuus, EU-edustustojen verkosta. No, hyvä arviointi komission ensimmäistä kertomuksesta, joka liittyy vapaakaupasemisten arviointiin, on asiasta voidaan ottaa opiksi kuinka tällaista komission kertomusta ja puhutaan esimerkiksi siitä, kuinka käyttöaste on matala, mutta niin ikään täytyy tehdä selväksi, että on monia seikkoja, jotka vielä puuttuvat kertomuksesta sekä laadullisesti että määrällisesti puuttuu elementtejä. Siksi on tehdä tarkistuksia pyrimme antamaan konkreettista osvittaa sen osalta, mitä oikeastaan tarvittaisiin, jotta voidaan valvoa vapaakauppasopimusten täytäntöpano. juuri tekee enemmän yhteistyötä esittelyiden ja varjostelijoiden kanssa, esittelijöiden ja kanssa niitä kompromisseja saadaan aikana kaikista kysymyksistä. And then for the ECR is... Kiitos. Ja ECRn puolesta edustaja Sahradil. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää tästä lausunnosta tai mietintöluonnoksesta. Se on oikein hyvä. Se on hyvin tasapainottaa huomioon geopoliittisen kontekstin ja niin edelleen. Tuemme suurinta osaa esittelijän suosituksista. Ehkä kolme kysymystä kuitenkin tai kolme asiaa, joihin suhtaudumme pienellä varauksella ja näihin toimitamme tarkistuksia myöhemmin. Ensimmäinen liittyy kappaleeseen 20, jossa korostetaan sitä, että tarvitaan enemmän inhimillisiä ja taloudellisia resursseja, jotta varmistetaan kauppapolitiikan täytäntöönpano. Tämä on totta meidän mielestämme, mutta totta on myös se, että kun valmistellaan kauppasopimuksia, niin nämä resurssit pitäisi ottaa huomioon. Eli tätä haluaisimme korostaa. Esimerkiksi nythän olemme siinä tilanteessa, että meillä on kolme vapaakautta sopimusta Vietnamin, Japanin ja Singaporen kanssa – jotka pitäisi esitellä Euroopan parlamentille hyväksymistä varten, mutta tässä on ilmennyt viiveitä, erityisesti mitä tulee Vietnamin vapaakauppasopimukseen. On tärkeää, että komissiolla on tarvittavat resurssit myös valmistella näitä sopimuksia sovitussa aikataulussa ja sitten kappaleeseen 24 liittyen tässä korostetaan sitä, että Euroopan globalisaation sopeutumisrahastoa tulisi vahvistaa. No ei liene yllätys, että ECR vastustaa koko tätä rahastoa. Me emme usko, että se on, on toimiva ratkaisu kaupan vapauttamiseksi tai toimiva mekanismi. Ja me puollamme tässä pikemminkin kansallisen ja alueellisen tason toimenpiteitä, jotka voidaan sitten räätälöidä kulloiseenkin tilanteeseen sopivaksi. Ja sitten haluaisimme, että tähän tulisi enemmän digitaalisen kaupan näkökulmia ja digitaalisen strategian näkökulmia. Tämä vielä kolmas huomautuksemme, mutta yleisesti ottaen olemme hyvin samoilla linjoilla mietintöluonnoksen kanssa. Ja toimitamme tarkistuksemme näistä kolmesta asiasta, jotka otin juuri esille. Ja odotamme sitten innolla tulevia neuvotteluita asiasta. Ja sitten Karolin. No, vihdoinkin kiitoksia ehdotuksesta. Kyse on nyt tämän tärkeästä painavasta mietinnöstä, jossa tarkastetaan kauppasopimusten täytäntöönpanoa. Kaikki tiedämme, että kaikki ei soju niin paljon kuin, niin hyvin kuin toivoisimme, varsinkin kun kyse seuraavasta ja valvonnasta. Kumpaakin täytyisi parantaa meidän vaatimuksemme täytyy muotoilla täysin selviksi tässä suhteessa. Minulle olisi erittäin tärkeää, että tässä huomioon se, että kauppasopimuksia ei pitäisi solmia, vaan myöskin ne täytyy myöskin pistää täytäntöön. Ja täytäntöpanoprosessia täytyy voida seurata tarkalleen. Ja mikäli täytäntöpano ei ole kunnollista tai on kielteisiä seurauksia täytäntöpanosta, mitä se voidaan reagoida tähän kansalaisyhteiskunta ja työmarkkinoissapuolet täytyy saada myöskin mukaan vahvemmin ja myöskin kotimaiset neuvontavat ryhmät ja kansalaisjärjestön kansalaisyhteiskunnan järjestö täytyy saada mukaan. Olisi toivottavaa, että että kansallisyhteiskuntaa tuettaisiin myös rahallisesti. Parhaat käytänteet ja niiden vaihtelu olisi erittäin hyvä asia. Tämäkin auttaisi panossa. Niin lisäksi olisi hyödyllistä, mikäli kestävyyttä koskevat kappaleet olisivat myöskin juridisesti täytäntöönpantavissa esimerkiksi seuraamuksia langettamalla. Nähdäkseni juuri kansallisyhteiskuntaa pitäisi vahvistaa se paremmin mukaan myöskin työmarkkinoosapuolet tulevaisuudessa, kun kauppapolitiikasta neuvotellaan. Jerman parlamentti voi myöskin tehdä selväksi sen, että haluamme vahvemmin olla itsekin mukana alusta pitäen silloin, kun neuvottelumandaatti hyväksytään ja sit siihen saakka, kun sopimus on solmittu. Vielä yksi seikka, joka täällä mainittiin, taistelu verovilppiä tai veronkiertoa vastaan. Tässä yhteydessä minun mielestäni korruptiovastainen taistelu vielä puuttuu ja niin ikään väärinkäytösten paljastajien suojelu, ne pitäisi saada vielä mukaan. Ja mitä digitaalisiin palveluihin tulee, meidän pitäisi tässä yhteydessä painottaa tarjat ylittävää tietoinen vaihto ja tietosuojastandardit täytyy saada Euroopan sääntelyä vastaavalla tasolla. Horisontaaliset oikeudelliset sitovat lauseket tarvittaisiin kauppasopimuksiin tätä varten. Ja lopuksi vielä haluaisin kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä toistaiseksi tehdystä työstä. Thanks a lot, uh, and, um... Kiitos ja sitten haluaisin itsekin ottaa esille tuon kappaleen 22. EU-delegaatioiden rooli. EU-edustustojen rooli. Eli mitä roolia ulkosuhdehallinto sitten näyttelee näiden kauppasopimusten täytäntöönpanoprosessissa? Minun tuntumani on se, että edelleen on tällaista siiloutumista havaittavissa, että DG Trade on vastuussa täytäntöönpanosta ja ulkosuhdehallinto sitten poliittisesta puolesta. Ja mitään johdonmukaista yhteisnäkemystä ei ole, että mitään sellaista johdonmukaista tukea kauppasopimusten täytäntöönpanolle ei ole olemassa. Tämä on siis minun näkemykseni. Ehkä olette eri mieltä, kertokaa se sitten. Ja toiseksi vaikuttaa siltä, että ei ole mitään standardia sen suhteen, että miten täytäntöönpanon suhteen pitäisi toimia, kun katsotaan ympäri maailmaa eri maita – niiden esimerkkejä. On joitakin edustustoja, jotka tekevät kaikkeensa kauppasopimusten täytäntöönpanon varmistamiseksi, mutta sitten joissakin edustustoissa ainoastaan vähän seurataan, että no miten se täytäntöönpano nyt hoituu. Pitäisikö luoda jonkinlainen standardi, jolla seurattaisiin täytäntöönpanoa ja varmistettaisiin sen toteutuminen? Esimerkiksi joissain kohdin vaadittiin, että reilua ja eettistä kauppaa vaaditaan. Jotkut edustustot vaativat tätä kynsin hampain ja joissakin toisissa edustustoissa oikeudenmukaista ja eettistä kauppaa ei vaadita osaksi näiden sopimusten täytäntöönpanoa. Eli voitaisiinko jonkinlainen kansainvälinen maailmanlaajuinen standardi lyödä lukkoon, jonka avulla voitaisiin paremmin täytäntöönpanna kauppasopimuksia. Ja sitten seuraava edustaja. Ähm, chairman. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja Lange näistä kommenteista. Mutta no ihan ensin ehkä muutama sana itse mietinnöstä. Ennen kuin otan kantaa kysymyksiin vapaakauppasopimusten täytäntöönpanosta ja edustustojen roolista. Ensinnäkin olemme, olemme kovin kiitollisia yksityiskohtaisesta lähestymistavasta tähän vapakauppasopimusten täytäntöönpanot. Ihan tiedät, että tämä on nyt ihan ensimmäinen kertomus tätä tyyliin. Että tässä tarkastellaan kaikkia täytäntöönpanossa olevia vapakauppasopimuksia. Ja totta kai huomioon teidän ehdotuksenne ja kommenttinne, mitä valiokunnan jäsenillä vain saattaa ollakaan siinä, miten voitaisiin edistää tätä työtä. No mitä se tulee edustustojen rooliin? Niin niillä on tärkeä osansa täytäntöönpanossa. Varsinkin on kyse niistä edustustoista, joiden maissa jo on käynnissä vapaakauppasopimusten täytäntöönpanon tarkastelua Voin esimerkkinä kertoa esimerkiksi Saulin edustuston, koska me olemme nyt täytäntöön panemassa vapakauppasopimusta Korean kanssa. Jo viitisen vuotta se on ollut täytäntöönpanossa. Meillä on ihan hyviä kokemuksia siltä osin. Edustustojen keskeisin rooli on kerätä tietoa elinkeinoelämältä, suurlähetystöltä eri maiden puolelta yksilöidä mahdollisimmat esteet tai ongelmat vapakauppasopimuksen täytäntöönpanossa. Usein tämä on aika lailla veteen piirretty viiva, kun ajatellaan, mitä sitoumuksia on vapakauppasopimuksissa suhteessa sitten markkinaesteisiin liittyen. No kummassakin tapauksessa ulkosuhdehallinto ja varsinkin edustustot ovat kovin tärkeässä osassa. Ne myös seuraavat täytäntöönpanoa niin, että huomioidaan eri luvut, eri alueet. Ehkä nyt jälleen esimerkkinä Korea. Siellä on myös alakohtaisen luvut, lääkkeet esimerkiksi. Eli yksilöidään esteet, sitten ne otetaan esille, eli työryhmissä ja komiteoissa. Siellähän kumppaneiden kanssa keskustellaan täytäntöönpanosta, ja siellä niillä on tärkein roolinsa. Mutta kun ajatellaan, kuinka paljon meillä on yhä enemmän itse asiassa vapakauppasopimuksia, niin täytyy jotenkin panna tärkeysjärjestykseen tämä kauppaosaston pääosastolla ja varmasti ulkosuhdehallinnossa niin ikään. Kiitos. Thanks a lot, Madam Saifi. Kiitos. Sitten edustaja Saifi. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Haluaisin kiittää lämpimästi kaikkia kollegoita, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron. Kyllä totean kuitenkin, että tästä on nyt suurta konsensusta sen suhteen, että mikä olisi yleinen tavoitteemme ja myös komissio oli, oli tällä linjalla. Ja tietysti on hyvä kyllä, herra puheenjohtaja, että otitte esille tuon edustustojen epätasaisen toiminnan eri maissa. Siihen voitaisiin todellakin kiinnittää huomiota. Sitten tuo verkkokauppa, se oli myös hyvä ottaa esille. Ehkä voitaisiin vähän vahvistaa sitä puolta tässä mietintöluonnoksessa. Ja mielelläni sitten jatkan työtä tämän mietintöluonnoksen parissa ja kiitän vielä kaikkia näistä kommenteista. Kiitos, tämä on todellakin hyvin tärkeä mietintö. Vuosikertomus yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta ja tässä esittelijä on tehnyt hyvää työtä. Ja tarkistukset pitää jättää sitten 30. tammikuuta mennessä, ihan pian siis. Kymmeneltä vai 12, kello 12. Hyvä. Eli viikko vielä aikaa toimittaa tarkistuksia ja sitten tarkistuksista keskustellaan sitten 19. ja 20. päivä helmikuuta. Kiitos kaikille ja tästä varmasti keskusteluja käydään sitten. Kohta 21 on seuraavana parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen tulkinta ja täytäntöönpano. Edustaja Bentsen on meidän esittäjä, valmistelijamme tässä asiassa, missä hän on. Eli hän tulee pian. We will make uh, a break of two minutes. No, pidetään kahden minuutin tauko ja toivon, että valmistelija siinä ajassa ehtii paikalle. <laughs> Okay, so I reopen. No niin, jatketaan keskustelua. Kohta 21 on seuraavaksi käsittelyssä parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen tulkinta ja täytäntöönpano. Olen seurannut tätä täytäntöönpanoasiaa koska olen ollut pääneuvottelija tuossa jäljellä olevassa asiassa, nimittäin liittyen tietojen jakamiseen kansainvälisistä sopimuksista. Herra Brock ja minä neuvottelimme neuvoston kanssa, tai olemme neuvotelleet jo puolitoista vuotta – ja neuvoston kanssa ei ole helppoa päästä yksimielisyyteen tästä tiedon jakamisesta. Erityisesti neuvoston oikeudellinen yksikkö on aiheuttanut meille harmaita hiuksia. On vaikea saada aikaan sellainen sopimus, joka heijastelisi Lissabonin sopimuksen ihan selkeitä velvoitteita. Meillä tulisi olla pääsy ihan samaan tietoon kuin mikä neuvostolla on käsissään ja Neuvoston pitäisi jakaa kaikkea mahdollista tietoa kauppaneuvotteluista alkaen ensimmäisiin tunnusteluihin, mandaattiin, neuvotteluaikaan ja jopa täytäntöönpanoon ulottuen. Ja jotkut näistä asioista ovat aivan selkeitä parlamentin oikeuksia. Ja nämä ovat, ovat jo tätä päivää kauppapolitiikan alalla esimerkiksi komissiosta DG Trade antaa meille kaikkea mahdollista tietoa, mutta tämä ei ollenkaan toimi kaikkien parlamentin valiokuntien kanssa. Nimittäin muut valiokunnat ovat todenneet, että tämä ei välttämättä toimi, nimittäin kun niillä on kansainvälisiä sopimuksia pöydällä, niin ne eivät saa neuvostolta välttämättä ihan samantasoista tietoa kuin mitä me täällä Intassa saamme. Ja toinen hyvin tärkeä kysymys neuvotteluissa on ollut se, että meihin ei saisi vaikuttaa se, että neuvosto on alustavasti alkanut soveltaa tai täytäntöönpannon sopimusta, jota eh, parlamentti ei ole hyväksynyt. Vaikkakin meillä on selkeä sitoumus komissaari Malmströmiltä, että tätä ei tule tapahtumaan kaupan alalla, mutta kauppa on vain yksi osa kokonaisuutta. Meillä on paljon kansainvälisiä sopimuksia, joista halutaan tietoa. On täysin epäselvää, että miten parlamentin näkemykset vaikuttavat näihin prosesseihin. Ja juuri tästä syystä useat valtuuskunnat paraikaa pohtivat sitä, että pitäisikö niiden alkaa jumittaa näitä hyväksymismenettelyjä joidenkin sopimusten kohdalla, että mitään alustavaa täytäntöönpanoa ei tapahdu ennen kuin parlamentti on antanut selkeän hyväksyntänsä näille sopimuksille. Tämä ei ole ihan paras mahdollinen strategia, koska sehän saattaa haitata kolmansia osapuolia ja minä en henkilökohtaisesti ole tällaisen menettelyn kannalla. Jotta tällainen menettely voitaisiin sitten välttää, niin minä ja edustaja Brock ehdotimme äh, puheenjohtajistolle viime viikolla, että että viedään tämä asia Euroopan unionin tuomioistuimeen poliittiset ryhmät ja Euroopan parlamentti hyväksyivät tämän ehdotuksen ja puhemies kirjoitti kirjeen parlamentin oikeudelliselle yksikölle, jossa pyydettiin tällaisen kanteen valmistelua. Ja toivon, että tämä nyt vähän pelottelee neuvostoa ja saisimme nämä neuvottelut mahdollisimman pian päätökseen. Ja minä kyllä ihan mielelläni lähden oikeuteen tästä asiasta EUn tuomioistuimeen, mikäli ei tulevien kuukausien aikana saada tyydyttävää ratkaisua aikaan. Tämä ei tietenkään anna hyvää kuvaa EUn toimielimistä kansalaisten suuntaan, mutta jos mitään muuta mahdollisuutta ei ole, niin tähän pitää sitten kyllä turvautua. Me haluamme enemmän selkeyttä ja avoimuutta ja tasapuolista kohtelua ja enemmän tietoa näistä kansainvälisistä sopimuksista, jotta voimme täyttää velvollisuutemme parlamentaari, anteeksi, parlamentin jäseninä ja varmistua siitä, että pystymme seuraamaan asianmukaisella tavalla kansainvälisistä sopimuksista käytäviä neuvotteluja. No niin, tässä ihan lyhyesti niitä, niistä neuvotteluista, joissa minulla on ollut ilo olla mukana. Ja nyt annan puheenvuoron sitten valmistelijalle. Olkaa hyvä. So much, uh, Chair. Uh, first of all, I want to thank for... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää tiedosta liittyvät neuvotteluihin, jotka ovat meneillään tällä alalla. Valiokunnassa on jo keskusteltu 4. joulukuuta 2017 samaisesta asiasta. Silloin puhuttiin siitä, mitä me näemme ongelmana, ongelmallisina asioina. Lausuntoluonnoksessa, joka on saatella verkossa, tarkistus on 26. tammikuuta, siis tämän viikon perjantaina. Pitää viimeistään jättää tarkistukset lausunnossa. Otetaan huomioon se, mistä viime vuonna puhuttiin jo. Näimme ongelmallisena esimerkiksi sen, että hallinto jätti huomiotta parlamentin näkemykset, kun parlamentti vastusti sitä, että väliaikaisesti sovelletaan sopimuksia jo ennen kuin parlamentti on sopimukset hyväksynyt. Ensimmäinen kerralla keskusteltiin siitä, että parlamentti pitäisi saada tietoa koko elinkaaren ajan, kun on kyse kansainvälisistä sopimuksista erityisestikin, kun neuvottelumandaateista päätetään. Alusta loppuun parlamentissa on mukana. Tämä on otettu mukaan myöskin lausuntoluonnokseeni. Asiasta puhuttiin jo kerran, ja olimme täysin, tai suurin osa meistärienkin täysin samalla linjoilla. Nyt jään ilolla odottelemaan teidän ehdotuksianne sen osalta, kuinka voitaisiin vielä parantaa tätä lausuntoluonnostani. Kollegoiden tarkistukset ovat tervetulleita. En nyt toista kaikkia, joita niitä ongelmia, jotka aiemmin jo mainittiin, tai niitäkään, jotka puheenjohtaja jo mainitsi. Kuulimme myöskin, mitä Malmström tuolloin meille sanoi. Ja nyt äh, toivon mukaan tulevaisuudessa toimitaan paremmin. Ja kaikki nämä ajatukset olen pistänyt mukaan tämän lausuntoon, niin ei oikeastaan muuta sanottavaa. Ei nyt puhunut kovinkaan pitkään tänään. Thanks a lot. Um, and... Kiitos. Sitten tukevat tätä lausuntoluonnosta. Hyvä niin. Joskus neuvoston taholta tulee todella ihan uskomatonta toimintaa. Me aina pyydämme näitä neuvottelumandaatteja ja tietysti toivomme tai pyydämme myös niiden julkistamista, mutta ensisijaisesti vaadimme niitä itsellemme että parlamentaarikkojen pitäisi saada nämä mandaatit. Ja sitten kuitenkin esimerkiksi Marokon tapauksessa sain pyynnön, anteeksi kirjeen neuvostolta kirjeemme seurauksena, niin sanottiin vain, että no me tässä neuvottelemme artiklasta 40 ja me toimitamme nämä tiedot sitten, kun neuvottelut on käyty. Tämähän on ihan hullua. Meillä on oikeus saada tietoa. Tämä on ihan laitonta, mitä neuvosto tekee. Joten toivon, että nyt kun vähän painostamme tässä asiassa, että kun tämä lausunto nyt valmistuu ja kun sitten sanotaan, että asia viedään EU-tuomioistuimelle ei mitään tapahdu, niin toivon, että tämä sitten painostaa neuvostoa sen verran, että asiaa saadaan eteenpäin. Helmut vielä. Kiitos. Minäkin kiittäisin valmistelijaa alustavista huomioista. Olen aivan samaa mieltä lähestymistavanne kanssa puheenjohtaja siltä osin, että meidän täytyy loppuun asti taistella ihan käräjille asti ja pitää kiinni oikeuksistamme sopimusten nojalla. No, mennäkseni itse aiheeseen, niin lisäisin ehkä kolme asiaa. tekin mainitsit jo tämän raportoinnin. Meidän pitäisi nimittäin myös vaikutusten arviointi huomioida osana kokonaispakettia, kun ajatellaan yhteistä strategiaa toimintojen välisessä sopimuksessa. Esimerkiksi tästä kai keskusteltiinkin vähän jo parlamentissa viime vuonna Deskutan tekemä selvitys ihmisoikeuksissa – ja vaikutusten arviointi niiltä osin vapakaupasopimuksessa. Riittäkö läpinäkyvyys sinällään vai pitäisikö olla vielä perusteellisempi lähestymistapa ihmisoikeudet huomioidaksemme? Eli miten se on tehokasta, kun haluamme, että komissio neuvotteluissa jonkinlaisia täytäntöönpanevia mekanismeja ajaisi. Mutta sitten ei tätä kuitenkaan ole mukana siinä, kun olemme yhteydessä toimielinten kesken. Eli menetelmän pitäisi huomioida tämä sitten läpinäkyvyydestöllä, ihan samaa mieltä siitä sanotun kanssa, mutta sen pitäisi myös huomioida muu sääntelyyhteistyö jatkossa. Tässä tavallaan menee yli ja ohi sen kapean alueen, mitä valiokunnissa käsitellään. Tässä tulee muitakin asioita esille. Siksi meidän todella täytyy saada aika sopimus, joka myös ulkoisesti ottaa huomioon meidän toimintamme. Siis kun ajatellaan valiokuntien toimintaa laajemminkin muilla politiikan aloilla. Lisäisin myös sen verran, että läpinäkyvyyttä tarvitaan – komission ja muiden kansainvälisten tahojen toiminnassa. ETO, no siellä nyt toki on jo saatu aika hyvää tietoa kokemuksista. OECD ja sen sellaiset, että olisi ihan pysyvää ajatusten vaihtoa komission toimista. Thanks a lot. Any further... Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei näytä olevan, joten annan puheenvuoro vielä komissiolle. Uh, Johanna Lessuk. Yes, hello chair. Uh, thank you very much. Kiitos puheenjohtaja, kiitos paljon. Voisin vain muistuttaa mieliin sen, että täytäntöönpanoa sopimusten tai toimintavälistä sopimusta koskeva arviointi kokousjärjestettiin 12. joulukuuta Strasbourgissa. Tämän jälkeen parempaa lainsäädäntöä koskeva agenda ja sen osalta tapahtui edistys tunnustettiin kaikissa kolmessa toimielimessä. Kyse on sitoumuksistamme. Artikla 50 perussopimuksessa on tässä taustalla tällainen sääntömäärä koko järjestetään joka vuosi. Mitä käytännön järjestelyihin tulee, kun on kyse toimijoiden välisestä sopimuksesta? Toivottavasti tämä, tätä koskeva työ saadaan menestyksekkäästi vielä päätökseen. Okay, so you are really happy with the West, but uh, on Niin, kaikki muu näyttää ihan hyvältä, mutta artikla 40 vielä kaipaa työstämistä. Ja sitten vielä annan valmistelijalle puheenvuoro. For, for the comments. Uh, Kiitoksia paljon. Kiitos paljon kommenteista. Otan huomioon se, mitä Schultz Schultz sanoi, en odottelemaan, minkälaisia tarkistuksia tekstiin tulee tämän viikon aikana vielä. Kiitos. Hieno juttu. 26. päivä tätä kuuta kello 12 mennessä pitää tarkistukset toimittaa ja sitten maalis-huhtikuussa äänestetään valiokunnassa tästä aiheesta. Kiitos kaikille. Nyt saattekin nauttia vähän pidemmästä lounastauosta. Muistuttaisin, että julkinen kuulemistilaisuus investointien seurannasta alkaa tasan kello 14.30. Ei siis kello 15, vaan kello 14.30. Aloitamme kuulemistilaisuuden. Hyvää ruokahalua.